La séance est reprise. Kokouksemme jatkuu. Siirrymme äänestyksiin. Ensin meidän täytyy antaa kantamme EUn osa, osasta Jans Geijer esittelijänä useita tarkistuksia. Haluaisin kiittää tässä Ruvomontanin kollegamme aktiivista toimintaa. Hän haluaisi tämän Espanjassa sijaitsevan viraston Burgundiin Tämä virasto kuuluu meidän, ei kuulu meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin, joten tarkistus 243 on sellainen, että sitä ei voida ottaa käsittelyyn. Tarkistus 1, kaksi, siis tarkistus 26 seuraa monien muiden tarkistusten logiikkaa. Eli yhdessä ainoassa blogissa äänestetään poistosta, joka liittyy useaan kohtaan. Eli loppujen lopuksi tavoitteena on viraston poistaminen. Jos te haluatte tässä nyt voittaa aikaan, niin jos saadaan enemmistö tämän taakse, voidaan tämä hoitaa näin, mutta ehdotan, että äänestämme yhdessä ryhmässä kaikista näistä, arti, näistä tarkistuksista, joiden tavoitteena on poistaa tämä artikla. Sen jälkeen menemme näihin kohtiin ja alakohtiin liittyviin tarkistuksiin. Riippuen sitten siitä, menevätkö äh, kantanne näissä äänestyksissä kaikkien eri kohtien osalta samansuuntaisesti. Sitten äh, valiokunta on antanut oman äänensä. Ehdotan, että äänestämme yhtenä ryhmänä kaikista näistä tarkistuksista, jotka liittyvät poistoartiklaan. Jos haluatte poistaa nämä artiklat, nostakaa kätenne ylös. Jos ette halua artiklojen poistamista, nostakaa kätenne ylös. Kiitoksia. Sitten kukaan vastaan, ei tyhjää. Eli kaikki artiklojen poistotarkistukset on hylätty. Herran Egreskun tarkistus 29 on vedetty pois. Tarkistus 31 edustaja Montelliltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 32 Poistoartikla, poistotarkistus puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty.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 hylätty 43 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 44 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 45 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 46 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 47 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta, anteeksi on vedetty pois. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2, vedetty pois. 56 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kuka pyytää puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Näen, että on yksi kollega, joka esittää tarkistuksia, aina samoja tarkistuksia. Minun ehdotukseni oli, että olisi, että Montelin tarkistukset, jotka ovat kaikki samansuuntaisia, että niistä äänestettäisiin yhtenä ryhmänä. Se olisi ehdotukseni, jos mahdollista. Teen teille tämän ehdotuksen hetken kuluttua, koska äänestykset ovat samanlaisia tässä. Siis 56 hyväksyttiin. 58 äh, hyväksyttiin, 59 puolesta vastaan Ah, puheenjohtaja korjaa. 56 hyväksyttiin. 57 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 58 herra Sarvamalta suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Eli seuraavaksi sitten, kun otetaan huomioon samanlainen tulos noista kaikista poisto tarkistuksista kohtien tai alakohtien osalta, niin kaikkia Rova Muntelin tarkistuksia pidetään tästä eteenpäin tässä hylättyinä. Eli 61 62 samoin, 63, 4, 5 ja 68 myös on hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 69 ja 70, 71 on hylätty, 72 vedetty pois, 73 hylätty, 74 vedetty pois, 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 hylätty. 77 78, 79, 80, 81, 83 hylätty, 84. 84, raukesiko se? 85, 6 on hylätty. 87. Siitä täytyy äänestää. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 88, hylätty. 89. 89 puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. 90 raukeaa. 91 hylätty. 92 viiva 97 hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 99 viiva 103 raukeavat 104 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 105, 106, 107, 108 hylätystä, 9 ja 110 myös. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 112 hylätty, 113, 114, 15, 16, 17, 18 myös hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 119, hylätty 120, 121, 122, 120, kolme samoin, 124, 125, 126, yhtä lailla hylätty, 127, 8 myöskin, 129 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 130 raukkeaa, 131 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 132, 3, 134 ja 5, hylätty 136 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 137, hylätty 138, 139, 144, 1, 142, 143, 144, 145, 146, 147, hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavat kaikki hylätty. 162, 164, aina tuonne 170 asti hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 hylätty liittyy aina tuonne. Sataan. kahdeksankymmentäkahteen asti ainakin. 171, siitä äänestettiinkin jo. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 225 äh, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 229 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää. 232 oli identtinen, eli hylättyjä molemmat 232 puolesta vastaan tyhjää. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 265 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 271 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 274 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 278 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 285 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 288 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 292 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Johdantosan kappaleet. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.14. Tarkistus 8 siis. Seuraavaksi tarkistus 11 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 13 puolesta. Aa, puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 ja 3 ja 4 hylättyä. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tekstistä kokonaisuudessaan näin muutettuna. Ah, anteeksi. meidän täytyy 75 tarkistuksen äänestystä korjata tässä. Näin muutettuna sitten teksti koneellisen äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30, puolesta kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Jens Geirille. Sur l'agence CDFOP. Seuraavaksi CDFOP-virasto. Rova Montel on esittänyt todella monia tarkistuksia, joiden tavoitteena on lopettaa tämä virasto. Ja siis jos äänestätte Rova Montelin ensimmäistä tarkistusta vastaan, olemme, lähdemme siitä, että kaikki tarkistukset, joista joissa tätä viraston lopettamista vaaditaan Rova Manteliltasin, mm, voidaan käsitellä samoin. Eli tarkistus yhdeksän Rouva Montelilta, kuka puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Eli sen takia kaikki sama, samansuuntaiset tarkistukset on hylätty. Oli kyse sitten tämän kohdan tai osien poistamisesta. 20, 20, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme on vedetty pois. 50 raukeaa. 51 suullisella tarkistuksella eräs arvomaalta puolta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 67. Neljä hyväksyttiin juuri, joten 67 raukeaa, samoin kuin 68. Viisi seuraavaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sataneljäkymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistus. 150 raukeaa. 163 puolesta. Niin 150 sittenkin pitää äänestyttää. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 sarvamaalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi johdantoosan kappaleet 1-4. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko teksti koneäänestyksenä. Pyydän anteeksi. Tarkistus 11 seuraavaksi. Siinä on kyse kieliasiasta. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 raukeaa. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 20 puolesta. Se raukeaa itse asiassa 19 on myös rauennut 22 puolesta. 22 on myös itse asiassa rauennut 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten koko teksti koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 ääntä puolesta ja kaksi vastaan. Teksti on hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi Eurofound-virasto Tím, já mám jenom takovou krátkou poznámku. Puheenjohtaja. Minä sain lyhyen kommentin. Mehän nyt keskustelemme budjetista. Se, mitä minä olen ymmärtänyt, että, että, että kiitokset Rova Montelin. Minun ranskani on parantunut. Te olette lukemassa ehdotuksia, Kaikki yksityiskohtia, joten täällä on eräs uusi Okay, it was excellent speech. I want to say only, only this that my... Niin meillä oli tulkkausongelmia. No pidin hienon puheen. Halusin vain sanoa, että Tämä kyllä kannustaa minua, sillä minä haluaisin parantaa englantiini ja Ranskassa luvut ovat niin vaikeita. Minulle, minulle ranskaksi luku 80 aiheuttaa vaikeuksia. Kyllä kollega Montelle pitäisi selittää, että tällaiset tarkistukset ovat typeriä siis että yritetään poistaa jokainen kohta yksitellen. Mitä, mitä järkeä tässä on? Minun ehdotukseni teille ja valiokunnan sihteeristölle on se, että kollega Montelille puhuttaisiin näistä tarkistuksista ja pelaat, lopetettaisiin tämmöisen pelin pelaaminen. Tämä on todella kauheaa, että joudumme käyttämään aikaamme tällaisiin tarkistuksiin. Tämä on siis minun konkreettinen ehdotukseni. Jonkin, jonkun sihteeristöstä pitäisi siis lähteä Rova Montelin puheille. Hänen ansiostaan, niin kaikki voivat täällä nyt opiskella lukuja ranskaksi, mutta emme halua lähteä tällaiseen peliin mukaan. Rova Montel, onko hän paikalla? Joskus hän hänet täällä näkee, mutta kyllä minä viestin hänelle tämän hänelle välitämme. Herra Manka. Kollegu, ktorý tak... Kiitos. Niin, jos me haluamme päästä tästä eroon, niin silloin kaikessa on järkeä. Totta kai tämä liittyy siihen, miten tilastoidaan edustajan toimintaa. Ja jos näitä hylättyjä esityksiä ei laskettaisi tähän mukaan, tämä olisi kunnossa, mutta kaikessa on käytännössä tiettyä järkeä ja siksi hän toimii tällä tavoin kuin toimii. Se mm, No en tiedä, vaikuttaako mä ratingiin, mutta kyllähän meillä on tällaisia optimointitoimia ja optimointitoimet saattavat mennä naurettavuuteen asti. esittelijämme, kuten esittelijämme sanoi, tällä on tietty hintansa. Ehkä herra Soltek haluaa vielä puhua tästä asiasta. Kiitoksia. Minä no, haluaisin sanoa yhden asian. Minusta tuntui nyt siltä, että ryhmän nimissä minulla oli velvollisuus keskustella Rova Montellin kanssa. Rova Montel on oma maansa vaaleissa ehdokkaana. Kenties kaikille tälle tulee luonnollinen loppu tällä tavalla. Kenties näin monella tarkistuksella hän halusi hieman koristaa tilastoja. En toivo, että tämä ei enää toistuisi, koska tämä vaikuttaa aivan hölmöltä. Bravo. Done. Ja, ich wollte nur kurz sagen, also... vain todeta, että ensinnäkin totta kai on toivoa siitä, että kahden vuoden kuluttua tämä loppuu. Ja toisaalta tämä todellakin heijastuu tähän ratingiin, niin kuin kollega Mainka sanoi. Minun on vain hyvin vaikea ajat laskea hyväksyttyjä esityksiä, koska ne merkitsevät sitä, että syntyy lisää työtä parlamentissa, mutta olisi hyvä, jos budjettivaliokunta joskus käyttäisi puheenvuoron silloin, kun me enää itse emme laske näitä lukuja yhteen ja asettaisi niitä näiden rating äh, virastojen tai tahojen käyttöön. Tämän asioista voitaisiin parlamentin puhemiehistössä puhua ja silloin saataisiin nopeasti tällainen toiminta loppumaan. Ja puheenjohtaja on tietysti oikeassa. Ehdotukset, jotka tähtäävät poistamiseen, ovat nopeita kääntää. Poistoehdotukset ovat sellaisia, mutta jos sitten tehdään ehdotuksia, joissa teksti on toistettu samaan otteeseen, joka, samassa muodossa joka paikassa, tietysti tällaisia merkitsee sitä, että ne määrä kasvaa ja, esimerkiksi se kustannuksia. Alors je vous précise... Oh, pardon, monsieur Tarant. Herra Tarant. Haluaisin vain sanoa kollegoille, että me kaikki joudumme maksamaan hintamme siitä, että Ranska pysyy demokraattisena, että käännistetään täällä edelleenkin – ja tarkistuksia täällä sen sijaan, että hän istuisi Ranskan parlamentissa. Alors, vrai que... On totta, että oikeus tehdä tarkistuksia on välttämätön oikeus, mutta tätäkin oikeutta voi käyttää väärin. Sitä pitää käyttää siis järkevästi. Eli sihteeristön jäsen lähestyy asiassa mutta lähestyi asiassa rouva Montele ja rouva Montel halusi, että budjettivaliokunta ymmärtää, miten kalliita virastot ovat EUlle, joten ehdotan, että rouva Montel seuraavaksi lähettää viestinsä toisella tavalla, että ymmärrämme, että tämä on kallista. Vielä kalliimpaa on esittää tällaisia tarkistuksia, jotka pitää kääntää ja jotka pitää välittää kaikille parlamentaarikoille Tämä vie meiltä myös aikaa viivästyttää asioita. Eli tämä on tällaista asioiden jumittamista, filibusterointia. Kiitos Solte, herra Soltekille näistä tarkennuksista, joita hän vielä teki. Jos rouva Montel tulisi, tulisi useammin tänne valiokuntakokoukseen, niin ehkä voisimme puhua asiasta suoraankin hänen kanssaan. On hienoa saada sanoa mielipiteensä näin. Seuraavaksi äänestys Eurofound virastosta Virastosta. Rova Montel on ollut yhtä tuottelias tässäkin mietinnössä kuin näissä aikaisemmissa, eli käsittelemme yhtenä ryhmänä kaikki nämä poistotarkistukset, eli tarkistut, joissa joissa ehdotetaan kohtien poistamista tai osien poistamista. Eli tässä haetaan siis viraston lopettamista. Eli se, miten äänestä tarkistusta 21, vaikuttaa siihen, että miten käsittelemme ja kaikkien muiden Rouva Montelin tarkistusten kohdalla, koska ne ovat samansyntaisia. 206 on lisäksi sellainen tarkistus, joka ei ole hyväksyttävissä. Sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi. Eli 21 puolesta vastaan tyhjää. Eli olette näin päättäneet, että kaikki Rova Montelin nämä tyyppiset tarkistukset hylätään. Seuraavaksi tarkistus 34 Sarvamaalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi on vedetty pois. 37 Sarvamaalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 on vedetty pois. 37 on Rauenot 41 puolesta vastaan. Niin, anteeksi, tämäkin on rauennut. nyt korjaa. Tarkistus kolme. Gairilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. 53 raukeaa, sillä kolmonen hyväksyttiin. Ja seuraavaksi menemme suoraan tarkistukseen neljä. Jos olen oikeassa, puheenjohtaja sanoo. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Tarkistukset 8 ja 9 raukeavat. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 11, 12, 13 raukeavat. Tarkistus 1 Keiriltä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa. 15 raukeaa myös. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 ääntä puolesta, kaksi vastaan, mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijä Jens Kajerille. Ei siirtopyyntöjä, joten emme tarv- ei tarvitse käsitellä kohtia 14 eikä 15, eikä myöskään kohtaa 16, joten äänestys päättyy tähän. Jos kukaan ei halua nyt käyttää puheenvuoroa, keskeytän istunnon kello 16 asti. Katsotaan, kuka silloin jatkaa puheenjohtajana. Pyydän anteeksi, että en voi itse olla paikalla, mutta minun pitää lähteä vielä täksi illaksi Pariisiin ja tulen huomenna takaisin. Jatkamme siis istuntoa kello 16. Congratulations. Bon voyage. Merci beaucoup. Courage. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah, thanks. Bye. So, it's Ruben's Mr. guy. Chers collègues, je propose... Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksemme puheenjohtaja Art Hyi ei pysty olemaan täällä paikalla, joten varapuheenjohtajana minulla on kunnia poikkeuksellisesti olla puheenjohtajana tässä kokouksessa, joten aloitamme tämän kuulemistilaisuuden. Euroopan rakenne- investointirahastojen rahoituksesta sekä niiden ja muiden investointirahastojen välisestä yhteydestä. Aivan ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron esittelijällemme, herra Fernandesille. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on, meille on kunnia, että te olette täällä puheenjohtajana. Puhun tästä eteenpäin Portugalia. Tässä on ajateltu, että me tarvitsemme kohesiorahastoa, rakennerahastoja, maaseutukehitysrahastoa, meri- ja kalastusrahastoja. Ja nämä ovat mukana äh, niin kumppanuussopimuksessa kuin äh, investointivaroissakin. Ja sitten on niitä, jotka sanovat, että näitä rahoitusvälineitä ei pitäisi olla mukana erilaisissa äh, ohjelmissa. Ja tässähän onkin jo yksi haaste meille sitten – näkökannat ovat näin erilaisia. Kenties asiantuntijat voimme meille kertoa, ovatko he yhtä mieltä tästä, mitä juuri sanoin. Ja missä määrin me voimme saada enemmän synergiaa ja paremmin hyödyntää ja saada aikaiseksi tehokkaampia tuloksia – rakennerahastoilla, millä tavalla me voimme mennä eteenpäin ilman, että rahoitusvälineitä tai rakennerahastoja vesitettäisiin? Miten ne voitaisiin kombinoida paremmin? Rahoitusvälineistä on tullut suorastaan muoti-ilmiö, mutta ymmärrän, että rakennerahastot, koheesiopolitiikan rahastot – edelleen ovat tärkeitä. Niillä on oma toiminta-alueensa. Ja yhtä lailla muutkin rahastot. Voin kertoa teille, hyvät kollegat, että omassa maassani Portugalissa meillä on rakennerahastoja, joilla rahoitetaan taloutta, koulutusta, yrityksiä ja lähestulkoon ollenkaan näitä varoja ei ole käytettävissä infrastruktuuria varten. Ja tätä, tämän takia me tarvitsemme sitten taas rahoitusvälineitä, joita voidaan käyttää näitä tarpeita varten. Haluaisin jo esittääkin yhden kysymyksen tässä johdannossanikin jo. Jos tällaista päällekkäisyyttä ei ole rahoitusvälineissä. Jos rahoitusvälineillä ei tehdä sitä, mitä, mitä verkojen Eurooppa-väline tekee tai Horisontti 2020-väline tekee, niin kyllähän tässä jotain päällekkäisyyttä tulee. Meidän täytyy aina olla tietoisia siitä, että meillä – on erilaisia rahoitusvälineitä näissä hankkeissa, niin kuin vaikka luovassa Euroopassa ja muualla. Joten tiettyä päällekkäisyyttä varmasti tulee. Yksi asia on aivan varma. Euroopan unioni tarvitsee ja kaipaa investointeja. Esirin osalta on jo nähty hyvin myönteisiä tuloksia, jotka liittyvät investointeihin ja PK-yritykseen ja PK-yritysten ikkuna on ollut tässä erittäin vahva ja näkyvä. Näkyvämpi meidän näkökulmastamme, koska monet yritykset ja suuri ylityskin, suuri yleisökin jo on nähnyt, että ESIR on jo tukenut yli 400 000, 400 000 yritystä mutta on myös sellaisia seikkoja, jotka eivät ole toimineet tässä. Miten tätä voidaan parantaa? Sitten meillä on paljon rajat ylittäviä hankkeita. Miten me voimme lisätä näiden rajat ylittävien hankkeiden määrää? Nehän ovat aivan välttämättömiä. Ajatellen esimerkiksi energiaunionia. Miten me voimme mennä eteenpäin tässä? Miten me voimme käyttää paremmin ja tehokkaammin näitä välineitä, myös rakennerahastoja näitä tavoitteita varten. Ja sitten vielä yksi huolenaihe. Me emme halua maantieteellistä keskittymistä. Esirin täytyy myös olla mahdollisuus kohesiopolitiikan maille. Millä tavalla me voimme toimia sillä tavalla, että näin todella tapahtuu? Meidän täytyy, me lisäämme täydentävyyttä, mutta täydentävyydessä täytyy ottaa myös paikalliset realiteetit huomioon. Ja projektin vaikutus ei ole sama, ei jokaisessa jäsenvaltiossa eikä edes jokaisella alueella. Näinpä tässä on myös näitä erityispiirteitä, tämäkin on kysymys. Paikalliset erityispiirteet ja hankkeiden vaikutus, pitääkö sen olla mukana tässä täydentävyydessä vai olisiko älykästä ja viisasta ottaa käyttöön jonkinlainen poikkeus? oikeus tai itse asetuksen jonkinlainen ylimääräinen kohta, jonka mukaisesti kohesiopolitiikan maat pystyisivät paremmin hyötymään esiristä. En tiedä puheenjohtaja, kuinka paljon minulle halusitte antaa puheaikaa. Kuinka paljon minulla vielä mahtaa olla puheaikaa, hyvä puheenjohtaja? Teillä on tarvittava aika. Je te remercie, je vais continuer. Lämpimät kiitokset teille, hyvä puheenjohtaja. Jatkanpa tästä eteenpäin vielä portugaliksi. Niin, tämä täydentävyyskysymys on erittäin tärkeä. Siihen on jo viitattukin. Ja tässä täytyy ottaa huomioon paikalliset realiteetit. Minun mielestäni näin ei kuitenkaan aina ole tapahtunut esimerkiksi Euroopan investointipankin taholta eritoten, kun on tehty tätä hankkeiden esivalintaa. Tähän liittyy toinenkin huolenaihe. Pienimmät hankkeet, millä tavalla ne voidaan ottaa mukaan tähän, koska Euroopan investointipankki Esirin osalta toimii niin, että yleensä haluaa rahoittaa vain sellaisia hankkeita, jotka ovat ainakin 50 miljoonan euron hankkeita. Näillähän on erittäin pienillä hankkeilla kuitenkin olisi myös erittäin tärkeä vaikutus, ja ne täytyy yhtä lailla ottaa Euroopan investointipankin rahoitettavien hankkeiden joukkoon. No tässä olivat nämä minun kysymykseni ja pieni alkuprovosointi tälle keskustelulle. Tämä on hyvin hyödyllisestäkin tutkimuksesta tullutta, tullutta ajattelua. Aivan lopuksi vielä esittäisin kysymyksen. Pitäisikö tässä olla korvamerkintä henkilökohtaisesti. Minä vastustan tätä. Pitäisikö korvamerkitä varoja jollekin tietylle alalle? Ajatellaan nyt vaikka ilmastonmuutosta, sen tavoitteita. Meillä on omat sitoumuksemme ja tämän täytyisi olla horisontaalitavoite. No, meidän täytyy nyt eh, ESIR kakkosta tarkastella, millä tavalla asetusta voidaan eh, vielä muuttaa, mitä ehdotuksia voidaan ottaa mukaan. No ne investoinnit, jotka ovat hyödyllisiä taloudelle, jotka edistävät kasvua ja jotka selkeästi tuovat voittoa, jotka ovat taloudelliselta pohjalta kestäviä, nämä pitäisi jättää jättää poikkeuksena kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjen ulkopuolelle. Nyt mielelläni kuuntelen asiantuntijoitamme. Kiitoksia. Ah, merci, monsieur Kiitos, herra Fernandes, tästä johdannosta, jossa tuli myös heti kysymyksiä ja tietynlainen vetoomus sillä kysymysten takana oli myös tällainen vety, vetoomus. Nyt siirrymme eri alustajiimme. Toivottavasti näistä esitelmistä tulee esittelijän esittämiin kysymyksiin vastauksista. Ensiksi Erik van Preska, regiopääosaston johtaja Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset hyvä esittelijä ja lämpimät kiitokset kutsusta teille kaikille, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minä en tietenkään pysty kaikkiin näihin esitettyihin kysymyksiin vastaamaan esittelijälle, mutta ehdottaisin, että lyhykäisesti ensin puhuisin siitä, missä me olemme menossa tällä hetkellä rakennerahastojen täytäntöönpanon osalta. Sen jälkeen hieman äh, tarkastelen sitä, mitä tässä nyt on opittu matkan varrella, mitä pitäisi tulevaisuutta silmällä pitää muuttaa. Ja lopuksi toteaisin muutaman sanan synergiasta ja täydentävyydestä rakennerahastojen ja Euroopan strategisen, strategisten investointien rahaston ESRin, ESRin väliltä koska tämä teitä varmaan kiinnostaa eniten. Missä nyt ollaan sitten menossa? Meidän täytyy ottaa tässä, asettaa erille kaksi erilaista ohjelmaa. Ensimmäiset hanketta, ensimmäiset hankkeet ovat edellisen ohjelmointikauden hankkeita. Ne ovat tällä hetkellä lopettamisvaiheessa. Jäsenvaltiot itse asiassa muutama viikko sitten toimittivat viimeiset maksuvaatimuksensa ja lopetusasiakirjat. Kun tarkastelette tuota kaaviota, niin suurin osa jäsenvaltioista ovat 9, on 95 prosentin täytäntöönpano tasolla. No, Kreikka on tuolla vasemmalla se nautti erityissäännöistä rahoitus- ja talouskriisin takia ja sitten on Kroatia, joka on alimpana tässä ihan yksinkertaisesta syystä. Se liittyi Euroopan unioniin vasta 2013, joten se saa vielä enemmän aikaa käyttää näitä varoja täytäntöönpana hankkeita. Tämä on positiivinen tarina, kun tarkastellaan täytäntöönpanotietoa, tietoa, dataa saavutusten, tulosten osalta, kun jäsenvaltiota saadaan tietoa, niin niiden täytyy myös kertoa näistä fyysisistä tuloksista, mitä on saavutettu hankkeilla. 2007-2013 hankkeiden osalta yli 1,2 miljoonaa työpaikkaa on luotu ja esimerkiksi yksi indikaattori on se, että yli 50 miljoonaa koti taloutta enemmän on saanut laajakaista saatavuuden kiitos rakennerahastojen tukemien investointien. 2014-2020 ohjelmointikausi, eli nykyinen ohjelmointikausi, ei välitettävästi ole vielä yhtä myönteinen, koska kun tarkastellaan rahoituksen täytäntöönpanoa EU-tasolla, eli talousarviovarojen käyttöä. Varmasti tämä budjetti erittäin hyvin tuntee tämän kysymyksen. Vuonna 2016 me olemme alisuoriutujia tässä. Me emme ole vielä voineet hyödyntää kaikkea käytettävissä olevaa talousarviovaraa hyvä tarina tässä nyt on se, että kun tarkastellaan kentällä tätä tilannetta, niin nähdään, että siellä on valtavasti nopeutunut esimerkiksi valittuja, kun ajatellaan näitä valittuja hankkeita, tiedätte, että kun nämä hankkeet valitaan, niin siinä menee aika ennen kuin ne pystyvät komissiolle esittämään maksuvaatimuksensa, jotka sitten menevät talousarviomme. Mutta kun tarkastellaan viimeisimpiä tietoja, niin yli 100 80 miljardia hanke euroa on valittu ja pantu täytäntöön nyt hankkeissa. Ja kun tätä kaaviota katsoo, tämä tar- vastaa noin yhtä kolmasosaa kokonaisvarojen suuntauksesta, mutta huomaatte, että jäsenvaltioiden välillä on merkittävää eroa. Jotkut jäsenvaltiot ovat hankkeen valinnan osalta esimerkiksi jo hyvin pitkällä ja toiset vähän lahavat jälkijunassa tässä. Eli tässä on kyllä myös parannettavaa niin, että varmistetaan se, että saadaan hanke, hankkeiden täytäntöönpanoa nopeutettua. Mitä syitä tälle viivästykselle nyt sitten löytyy? Yksi tärkeimmistä syistä, ja tämä on varmasti seikka, josta meidän täytyy tulevaisuuden kannalta oppia, on se, että lainsäädäntöpuitteet on hyväksytty hyvin myöhään. Vasta 2013 joulukuun puolessa välissä hyväksyttiin lainsäädäntö ja tämä taas johti siihen, että uusien hankkeiden aloitus viivästyi ja seuraavalla kierroksella 2014-2020 meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta tällaisia viivästyksiä voitaisiin välttää. Toinen meidän kannaltamme tärkeä seikka on se, että uusi lainsäädäntökehys keskittyy hyvin paljon laatuun, paljon enemmän kuin edellinen lainsäädäntökehys, mutta tietysti tämä tarkoittaa sitä, että monien hankehallinnoitsijoiden täytyy tehdä lisätyötä ennen kuin he pystyvät esittämään komissiolle maksuvaateita. Tämä tarkoittaa taas sitä, että tässä menee merkittävästi enemmän aikaa ennen kuin investointeja e, tai laskuja esitetään komissiolle takaisin maksua varten. Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, ja tämäkin on tärkeä asia pitää mielessämme, on se, että on tapahtunut paljon lainsäädännöllisiä muutoksia, joihin emme ole niinkään tyytyväisiä. Esimerkiksi tämä automaattinen varojen vapauttamissääntö on muutettu kahdesta kolmeen vuoteen. Ja tämä hieman haittaa sitten investointien jouhevaa toimimista. Ja sitten jossakin jäsenvaltiossa ei vain yksinkertaisesti ole riittävästi hallinnollista kapasiteettia. Siellä ei ole riittävästi hankehenkilökuntaa ja hallin, hallinnollista kapasiteettia toteuttaa asioita nopeasti. Meidän, tämä tarkoittaa sitä, että yksi prioriteeteistämme vuonna 2017 on tehdä erityisesti yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden ja hankehallinnoitsijoiden kanssa, jotka, joiden osalta nähdään, että hankkeet etenevät hitaasti hitaasti, joten meidän puoleltamme tässä tarkkaillaan ja valvotaan tilannetta vahvasti ja tämän lisäksi me haluamme auttaa näitä tahoja kapasiteetin rakentamisessa. Nämä ovat erityistoimenpiteitä. Samoin me haluamme parantaa myös maksuennakoitavuutta Eli mehän viemme talousarvioon sen, mitä tässä saadaan sitten hankkeilta vaatimuksia. Ja nämä sitten esitetään jäsenvaltioille, niin saadaan tarvittava rahoitus. Ja viimeiseksi tässä vielä on tämä avoin tietoalusta, missä voida, minkä kautta voidaan valvoa tilanteen etenemistä kentällä. Tällä voi hieman tällaista vertaisanalyysiä ja myös pientä vertaispainettakin esittää, koska tietojen, tämän tietoalusta kautta kaikista tulee avoimempaa, läpinäkyvämpää. Tämä johtaa minut seuraavaan kohtaan sitten. Mitä me ajattelemme nyt tulevaisuudesta? Kuten tiedätte, komissio on juuri käynnistänyt pohdinnan Euroopan unionin tulevaisuudesta. Seuraavana askeleena tässä on Euroopan unionin rahoituksen tulevaisuudesta tehtävä pohdinta asiakirja kesäkuussa. Siitä varmaan saadaan jonkinlaisia näkymiä tulevaisuutta varten, mutta me emme kuitenkaan odota, että 2020 jälkeisen ajan lainsäädäntökehysehdotusta esitettäisiin ennen vuotta 2018, joten tähän on vielä aikaa. Tietysti toivomme, että saisimme myös paljon palautetta teiltä Euroopan parlamentilta koska Euroopan parlamentti on toinen yhteislainsäätäjä ja te olette mukana tekemässä tätä lainsäädäntöpakettia. Yksi selkä, jo, seikka, joka on vahvasti mielissämme, on hallinnointijärjestelmän yksinkertaistaminen. Uskomme, että joillakin alueilla tässä on menty liian pitkälle. Ja nyt olisi kenties aika ja olisi tärkeää yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja vähentää hankehallinnon taakkaa ja suoda enemmän joustoa. Tämä on vahvasti meidän mielissämme työtä tehdessämme. Tähän tietysti liittyy kysymys siitä, missä määrin on järkevää muuttaa hankehallinnointijärjestelmää. Siellä sun täällä on esitetty kritiikkiä yhteishallinnosta, eritoten rakennerahastojen osalta, mutta jos toisenlaiseen hallinnointimalliin siirryttäisiin, niin tämäkin loisi uusia muutoksia, uutta epävarmuutta ja myös viivästyksiä. Joten kysymys kuuluukin nyt, olisiko ollenkaan hyvä, tai olisiko hyvä toimia niin, että sen sijaan, että sen sijaan, että perusjärjestelmää jälleen uudistettaisiin, niin sanottaisiin, että paras uudistus on se, että ei uudisteta juurikaan mitään. sen sijaan, että koko hallintojärjestelmä uudelleen järjestettäisiin, niin otettaisiin tällaiset parhaat käytänteet siinä ennen kaikkea huomioon. Mutta tämä on keskustelu, jota teidän ja muiden sidosryhmien täytyy viedä eteenpäin. Sitten viimeinen kohta, synergiat muiden välineiden kanssa. Ensimmäinen seikka, jonka haluaisin tässä todeta, on se, että yhteensovittaminen muiden EU-rahoitusvälineiden mukaan lukien esirin kanssa on jo mahdollista. Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että rakennerahastoasetus luodet, luottiin ja hyväksyttiin ennen kuin ESIR luotiin ja sitä ryhdyttiin käyttämään, niin tässä on useita eri seikkoja, jotka eivät ole mahdollisia, missä ei synergiaa voida saada. Ja tämän vuoksi tekin olette esittäneet tämän niin sanotun omnibus-vaihtoehdon, eli tulee tällaisia lisämahdollisuuksia yhdistää näiden kahden rahaston toimintaa, koska yksi tärkeimmistä asioista Esirin kanssa on, Esirin kanssa on se, että on tiettyjä EUn e alueita, joilla Esiriä on kovin hankala panna täytäntöön, koska riski on liian korkea. Ja ajatus näistä muutoksista, joita olemme esittäneet, on se, että jotta rakenne, äh, ja ESIR voitaisiin yhdessä tässä ne voisivat täydentää toisiamme ja rakennerahastot ottivat, ottaisivat tässä enemmän riskejä sellaisten hankkeiden kanssa, jo, jo, jotka saattavat olla liian riskialttiita ja nyt niistä tulisi tällaisia, tällaisia ö, vähemmän riskipitoisia sitten rahoituksen osalta. Pari kolme lausetta vielä minulta. Olimme hieman yllättyneitä niin parlamentin kuin neuvostonkin kielteisestä asennoitumisesta tähän nimenomaiseen kohtaan koska niin neuvosto kuin Euroopan parlamentin aluekehityksen valiokunta alun perin reagoivat varsin tällä tavalla ö, viileähkösti tähän, koska olemme ymmärtäneet sen niin, että komission ehdotus näytti siltä, että siinä – puolettiin enemmän esiriä ja liian vähän rakennerahastoja. No monien keskustelujen ja selvitysten jälkeen suhtaudumme nyt luottavasti siihen, että niin neuvosto kuin Euroopan parlamenttikin suuressa määrin alkavat tukea komission ehdotusta. Meille tämä on äärimmäisen tärkeää, koska haluamme tehdä näistä uusista yhdistelmistä toimivia mahdollisimman nopeasti. Ja tämän vuoksi minä todella toivoisin, että pääsisimme yhteisymmärrykseen ennen vuoden loppua tästä asiasta. Vielä kerran toistaisin sen, että meille kysymys ei ole siitä, että ESIR olisi parempi kuin rakennerahasto tai toisinpäin, vaan yhdistettäisiin näitä kahta raken, äh, rahoitusvälinettä näinä vaikeina resurssipulan aikoina. Ja näin päästäisiin myös sellaisille alueille, joilla esirin kanssa ei kenties päästä koska esimerkiksi yksityisrahoittajat pitävät näitä alueita liian riskipitoisina ja tämän vuoksi toivomme, että komission ehdotuksen mukaisesti näitä ehdotuksia pantaisiin täytäntöön. Kiitos. Äh, Kiitos. herra Van, von Preskalle. Yksi henkilökohtainen kommentti tähän väliin. Ehkä minun pitää hankkia uudet lasit, sillä minä en pystynyt noita teidän taulukoitanne lukemaan näin etäältä. Ne eivät olleet hirvittävän hyvin luettavissa. Tällaiset vaikeasti luettavat taulukot ehkä ovat, eivät ole niinkään kiinnostavia Ehkä tässä tuli myös muutamia elementtejä, jotka vastasivat herra Fernandisin kysymyksiin. Minä en kyllä niitäkään kuullut. Ja sitten seuraavaksi David Skorna, joka on aluekehitysministeriössä vastuussa näistä asioista Tsekin tasavallassa. Olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Olen kiitollinen siitä, että voin esittää näkökulmamme kohesiopolitiikkaan. Kiitos kutsusta. Käyn läpi tämän esitelmämme ja yritän vastata myös näihin esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin mielestäni oli tarpeellista korostaa kohesiopolitiikan roolia ennen kuin kerron tuloksista paikan päällä ja tulevaisuuden näkymistä. Mielestämme ERI-rahastot äh, ovat tärkeä osa Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa. Ja kohesiopolitiikka on yksi parhaiten arvioita politiikan alueita EU:ssa. Tämä on tärkeää, kun suunnittelemme ja mukaudumme muutoksiin. Me tarvitsemme siis peilin eteemme. Kohesiopolitiikka on meidän mielestämme yksi tärkeimmistä julkisista välineistä luoda kasvua ja se on todistanut roolinsa ja merkityksensä myös kriisitilanteissa. Kohesiopolitiikka, kuten varmasti tiedättekin, on tässä keskipisteessä, mutta haluaisin muistuttaa vielä äh, yksityiskohdistakin, sillä on todellakin tuloksia, jotka, jotka osoittavat tämän merkityksen paikan päällä. Hetkinen vielä taaksepäin tässä esitelmässä. Minulla on hieman teknisiä ongelmia. Me haluaisimme kiinnittää huomionne todellisiin muutoksiin, joita kohesiopolitiikka on tuottanut sillä me olemme nähneet todellisia tuloksia. Näin ollaan siis pystytty toteuttamaan kohesiopolitiikan todellista tarkoitusta. Ollaan myös pystytty parantamaan julkishallinnon strategista hallinnointia ja ajattelua. Nämä eivät välttämättä olleet päätarkoituksena alun perin, mutta ne ovat myös tärkeitä tavoitteita, jotka olisi saavutettava. Haluaisin korostaa tätä näyttämällä muutamia taulukoita ja lukuja. Ensinnäkin tässä Tsekin tasavallan alueiden lähentyminen perustuen alueelliseen BKT vuosina 2014, 2009 ja 2014 ja vuonna 2015 BKT oli jo 5 prosenttia korkeampi. 34 prosenttia kaikista hallituksen pääomasijoituksista tulee itse asiassa ERI-rahastoista, ja tämä todellakin parantaa tilannetta Tsekin tasavallassa. Vielä yksi kuva taloudellisesta tuesta ja hankkeiden määrästä. Tässä kuvassa siis näette että hankkeita on yhä enemmän. Tässä näitä siis vuodet 2008, 2012 ja 2016. Voitte nähdä, että vuonna 2016 melkein 36 miljoonaa euroa kohdennettiin ja hankkeita oli 72 000. Tässä on myös vielä lisää tuloksia ja vaikutuksia paikan päältä. Melkein 100 000 uutta työpaikkaa on pystytty luomaan. Olemme pystyneet rakentamaan myös satoja kilometrejä uusia raiteita ja raideliikennettä. Sekin tasavaltahan on tärkeä kautta kulkumaa myös, joten tämä on tärkeää. Ja lisäksi pk-yritysten tasolla ja koulutuksen tasolla on nähty tuloksia. Ehkä käytän läpi nämä luvut myöhemmin. Me olemme tunneet mukana myös esitteen ja tällaisen kirjasen, joka on jaossa tuolla sisäänkäynnin lähellä. Voitte ottaa sieltä kappale, oma kappaleen mukaanne. Tämä on yksi esimerkki PK-yritysten kehityksestä ja haluaisin sen Haluaisin täl- tässä näyttää myös, miten tärkeä heijastusvaikutukset ovat kohesiopolitiikassa. Se on myös tyypillinen elementti kohesiopolitiikassa. Tässä kuvassa näette, että heijastusvaikutuksia ei ole pelkästään alakohtaisesti, vaan myös Visegrad 4 maista EU-15 maihin. Tämä tutkimus on osoittanut, miten suuri vaikutus kohesiopolitiikalla on muihin EU-maihin. Eli EU-12 BKT on kasvanut neljällä prosentilla. ja EU-15 jäsenvaltioille on aiheutunut hyötyjä jopa 76,9 miljardin edestä ja joissakin maissa tämä osuus on vieläkin suurempi. Eli ulkoisia myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi liikenteen ja päästöjen vähentämisen sekä energiansäästön alalla on. Tämä siis osoittaa, miten valtavia heijastusvaikutuksia koheesiopolitiikalla on ei pelkästään Visegrad-maissa, vaan myös vanhemmissa jäsenvaltioissa. Samanlaisia tuloksia varmasti näette myös tuosta komission tekemästä, tekemässä EAKR jälkikäteisarvioinnissa. Ne luvut ovat samantyyppisiä. Mikä on siis nyt nykytilanne Tsekin tasavallassa tässä on muutama luku, jotka ovat tärkeitä. Ja antaisin nyt hieman taustatietoa ensiksi Tsekin tasavallasta. 83 prosenttia kohdennuksesta on tehty, eli melkein kaikki ehdotuspyynnöt on tehty 580 yhteensä. 68 prosenttia hakemuksista on esitetty. Kyse on melkein 880 000 hankkeesta. Lisäksi melkein kaikissa näiden ehdotuspyyntöjen käsittelyvaiheessa on pystytty nopeuttamaan asioita 10 prosenttia, joten tilanne näyttää hyvältä. Muutama sananen ohjelmointikaudesta ja sen kehityksestä. Tämä täytyy mainita, sillä kun, kun verrataan tätä ja aikaisempaa kautta, niin vertailtavuus ei ole täysin olemassa, sillä meillä on nyt erilainen politiikka käytössämme. Meidän on, meillä on nyt paljon uusia asetuksia ja sääntöjä. Tällä kaudella uudistetaan järjestelmää ja ihmisten on sopeuduttava siihen. Kun puhumme uudistuksista, niin puhun tässä sellaisista elementeistä kuin esimerkiksi etukäteisehdollisuus. Me saimme vuoden 2016 loppuun mennessä nämä, tämän ehdollisuuden täytettyä. Sitten tämä sähköinen koheesio ja on myös yksi uusi elementti ja alueellinen keskittyminen, anteeksi, aihekohtainen keskittyminen – Eli keskitytään tiettyihin temaattisiin tavoitteisiin. Toinen uusi elementti ovat integroidut välineet sekä nimittämisen, nimittäisprosessin parantaminen. Lisäksi järjestelmä sinällään on muutettu. Uudistus on välttämätön askel eteenpäin ja yleisesti ottaen uudistus johti parannuksiin, mutta samalla järjestelmä monimutkaistui huomattavasti ja tähän, tähän pitää saada tulevaisuudessa parannusta. Näytän nyt tämän yhden tärkeän muutoksen, joka on vaikuttanut koko kohesiopolitiikkaan, nimittäin lainsäädännön ja ohjeiden määrän lisääntyminen. Se on kaksinkertaistunut verrattuna aikaan ennen vuotta 2013. Ja näin on mahdotonta tehdä, tehdä kaikki sataprosenttisen täydellisesti. Lisäksi täytäntöönpano viivästyi tällä kaudella, koska lainsäädäntöpaketti viivästyi ja neuvottelukausi oli hyvin pitkittynyt, joten nämä ovat nämä, näitä tärkeitä haasteita, jotka olisi selätettävä ennen kuin lähdemme määrittämään seuraavaa kautta. Mutta olemme tästä ottaneet opiksemme ja ohjelmoinnissa Tsekin tasavallassa olemme tehneet parannuksia. Me olemme vähentäneet toimenpideohjelmien määrää, me olemme luoneet yhtenäistetyn metodologian ja, ja valvonnan. Meillä on myös uusi riskinhallintajärjestelmä, olemme ottaneet käyttöön korruption torjuntatoimia. Tämä on strategisella tasolla siis ja operatiivisella tasolla olemme ottaneet käyttöön viitearvoja tai tavoitteita, ei, siis esimerkiksi miten monta hanketta pitää saada sopimustasolla päätet, tai siis valmiiksi tämän vuoden lopussa ja, ja tavoitteemme ehdotuspyyntöjen suhteen on 75 prosenttia. Me koordinoimme myös tällaista ennustejärjestelmää, jolla voimme ennustaa, mihin, missä saattaa ilmetä, ilmetä ongelmia ja miten varoja pitäisi kohdentaa. Nämä ovat siis näitä toimia, joihin ryhdyimme tällä kaudella. Nyt haluaisin vielä puhua synergiasta eri rahastojen, eri rahastojen ja muiden välineiden välillä on tiettyä täydentävyyttä keskitysti hallinnoidun ohjelmien ja muiden välillä. Mutta tässä on kuitenkin myös kyse eri maailmoista. Me yritämme itse asiassa lisätä näitä synergioita, joten meillä on on kumppanuussopimuksessamme peruslähtökohdat. Olemme siis jo kumppanuussopimuksessa määritelleet koordinoinnin eri välineiden välillä. Meillä on siis eri toimijoita, joiden kanssa puhumme ehdotuspyynnöistä, ei, ei siis pelkästään ERI-varojen kohdalla, vaan muidenkin keskitetysti hallinnoitujen ohjelmien kohdalla. Keskitysti hallinnoidut välineet hallinnoidaan eri viranomaisissa Tsekin tasavallassa, joten meidän piti määritellä nämä kumppanit ja yritämme nyt keskustella siis siitä, miten tätä koordinointia voidaan vieläkin parantaa. Tässä näette muutaman esimerkin synergioista, joita nyt luodaan tai joita on käsitelty. Yksi on tämä toimenpideohjelma RDE ja Horisontti 2020. Siellä on tällainen Hilase-hanke ja nyt olemme juuri allekirjoittamassa tätä sopimusta. Toinen esimerkki olisi tämä toimenpideohjelma EIC sekä Clean Sky 2. Nämä, näissä hankkeissa yritämme saada tällaisen niin sanotun synergiamerkinnän Clean Sky 2 hankkeelle. Ehkä siis aloitamme vielä uuden ehdotuspyynnön tässä hankkeessa. Nämä ovat siis esimerkkejä sekin tasavallasta, mutta niitä siis ei ole mitenkään satoja. Lisäksi on tiettyjä rajoituksia, kun vertaamme ERI-rahastoja ja keskitetysti hallituja ohjelmia. Nämä kaksi maailmaa ovat erilaisia. Ja meidän pitää ottaa huomioon niiden taustat. Ja jos lisätään vielä koordinointivaatimuksia, se vähentäisi yksinkertaistamispyrkimyksiä. Ja lisäksi keskitetysti hallinnollista ohjelmassa on esimerkiksi erilaisia sääntöjä tuen antamisesta, esimerkiksi valtion tuen antamisesta. Lisäksi saattaa olla, että hanketasolla on tiedon puutetta valvonnan suhteen. Nämä ovat ongelmia, jotka pitäisi selättää, jos me haluamme todella keskustella synergian luomisesta näiden välineiden välille. Samalla keskitetysti hallinnoidut ohjelmat, ne ovat vain luonteeltaan toisia. Niiden pitäisi täydentää toisiaan eikä tukea samoja asioita, eikä myös, pitäisi myös, myöskään luoda kilpailu, kilpailua eri välineiden välille. Haluaisin tässä korostaa, että eri rahastojen varoilla pystytään todellakin tukemaan kehitystä alueellisesti, ja tämä on pitkän aikavälin poliittinen tavoite, joten emme usko, että kohesiopolitiikasta politiikan muuttaminen tämän suhteen olisi järkevää. Jos me muutamme asioita, niin silloin pitää tehdä kunnollinen arvio. Meillä ei ole kunnollisia tietoja tällaisten välineiden tai ohjelmien arviosta ja, ja myös esirahaston täydentävyys on tärkeää. Kun siis katsomme tätä käytännön osaa, sillä kuten sanoin aikaisemmin, EU-15 meni 91 prosenttia rahoituksesta. Nopeutan esitelmää, niin haluaisin vielä lopuksi puhua tulevaisuuden näkymistä. No me olemme ottaneet opiksemme, meillä on tarvittavat tiedot, me tiedämme missä haasteet ovat, me tiedämme mitä tehdä ja olemme myös omistautuneita järjestelmän muuttamiselle. Se mitä muutamme nyt voi, voi yksinkertaistaa järjestelmää tulevaisuudessa. Haluaisin mainita kolme tai neljä seikkaa, jotka olisivat tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Me tarvitsemme strategisen vision 2030 ja toteuttamiskelpoisia tavoitteita kohesiopolitiikassakin. Me jatkamme kohesiopolitiikkaa, vaikka meillä ei ole näiden uudistusten tuloksista välttämättä selkeitä tietoja. Mutta ohjelmatyökausi 2014-2020 on nyt kolmas ohjelmakausi ja joskus vaikuttaa siltä, että aloitamme aina alusta uusilla säännöillä ja uusilla asetuksilla. Jaetu hallinnointi on mielestämme ydinkysymys äh, kohesiopolitiikassa. Sitä pitää jatkaa, mutta sitä pitää myös parantaa. Lisäksi meidän pitää luoda paremmat puitteet kokemuksen pohjalta ja pitää keskittyä todellakin tavoitteisiin, mutta kohesiopolitiikasta ei pidä tehdä myöskään välinettä, joka lamautetaan liiallisilla rajoituksilla tai ehdollisuudella. Luulenpa, että olen käyttänyt nyt aikani. Kaksi viimeistä asiaa, jotka haluaisin mainita, ovat seuraavat. Meidän pitää olla valmistautuneita ja tässä on kyse myös siitä, että monivuotisten rahoituskehysten lainsäädäntöpaketin pitäisi tulla käytettäviin mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuonna 2018, sillä muutoin tulee samat ongelmat eteen kuin tällä kaudella. Ja sitten tästä, tästä vielä näette, mistä, saatte, mistä nettiosoitteesta saatte lisää tietoja Tsekin tilanteesta. Ja kuten mainitsin, tuolla sisäänkäynnin lähellä on vielä eh, esitteitä ja kirjasia tiedoksenne. Kiitos. Kiitos herra Skornalle tästä esitelmästä, joka oli hyvin kattava ja hyvin perusteltu. Siinä oli siis kyse Tsekin tasavallan tilanteesta. Nyt annan puheenvuoron. Ai anteeksi, herra Manka halusi ilmeisesti puheenvuoron nyt. Okei, okay. Manka. Dziękuję, pan predseda, aby som sa k obidvom, obidvom... Kiitos, puheenjohtaja. Näistä kummastakin esitelmästä haluaisin aivan lyhyesti sanoa jotakin. Ensimmäisessä puhuttiin rakennerahastojen yhteydestä esiriin. Ja rekivaliokuntahan oli tätä vastaan, mutta myös tässä toisessa esitelmässä kuulin sellaisen idean, että ette pidä sitä oikeana, jos varoja yhdestä rahastosta siirretään toiseen. Komission omnibusehdotuksessa puhutaan siitä, että jos joitakin varoja jää jäljelle, niin silloin normaalisti ne voivat jäädä tuohon maahan. Eli saattaa olla niin, että jos jossakin tietyssä maassa varoja jää jäljelle, niin, niin itse asiassa ne eivät kuitenkaan jäisi tuohon äh, maahan, vaan äh, ehkä virtaisivat rikkaammille alueille. Mutta olemme löytäneet ratkaisun näitä varojen siirtoja ei tarvi, tarvitse tehdä, sillä meillä on tämä äh, revolving-sääntö, eli uusiutuvuuden sääntö. Ehkä tätä voitaisiin käyttää myös näiden rahastojen tai esirin kohdalla. Tällainen, tällaisen ratkaisun myös regi valiokunta hyväksyisi, kun puhumme tästä omnibuspaketista. Lisäksi, mhm, siellä on tässä nyt hieman asiakirjoja, niin Lisäksi vielä esittäisin kysymyksen, onko sääntöjä yksinkertaistettava, jos jäsenvaltiot tuntevat ne jo hyvin. Tietenkään kukaan ei halua, että sääntöjä monimutkaistetaan, mutta jos katsotaan tätä kokonaistilannetta, niin edunsaajat kyllä toivovat yksinkertaistamista byrokratian vähentämistä 20 prosenttia, jos byrokratiaa vähennettäisiin, se olisi kyllä hyödyllistä. Voisimme näin myös säästää varoja. Esimerkiksi jos tarkastuksia tehtäisiin vähemmän ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä ovat aivan normaaleja asioita, joita kaikki toivovat. Siis esimerkiksi sitä pormestarit toivovat, että, että näitä tarkastuksia ei tehtäisi esimerkiksi joka toinen vuosi. Me olemme puhuneet siitä, mitä ongelmia on. Siis esimerkiksi täytäntöönpano on hidasta. Te sanoitte, että ei ole tarpeeksi hankkeita – ei ole tarpeeksi myöskään hallintovirkamiehiä. Onko komissio tehnyt analyysinsä silloin, kun maksut viivästyivät? Ehkä tämä on säikäyttänyt ihmiset. Kun minä olin johtajana pidin itse tätä tilannetta hyvin kielteisenä. Kollegat ajattelivat, että ei pystytä esimerkiksi rakennettavan enää siltoja, sillä ö, maksuja, ja, maksuja jouduttiin odottamaan jopa kaksi vuotta. Myös tämä pitäisi ottaa huomioon. Tässä kaikki minun puolestani. Uh, merci. Äh. Kiitos kollega Mankalle. kollega Olbrist haluaisi myös käyttää puheenvuoron. Just, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kenties me kuulemme vielä nämä viimeiset puhujat tässä. Ja johtopäätöksiä heitä, mutta reagoidakseni siihen, mitä nyt on jo kuultu. Tässä täytyy muistaa myös regivaliokunnan keskustelu ja mikä tilanne tällä hetkellä on. Ensimmäinen kysymys, jonka esittämme e, esittelijälle, on se, että mitä varten tämä ESIR on olemassa, mikä sen tavoitteena. Ja minä kyllä muistan sen ajan, että, jolla sanottiin, että tämä on kaikista riskipitoisimpia projekteja varten. Mutta nyt sitten komissio sanoi, että jos jotkut asiat ovat liian riskipitoisia esirille, no mitä varten esir sitten on? Mitä se palvelee? Kyllä minä Minulla oli vieraita täällä käymässä ja vieras sanoivat, Euroopan investointipankki hylkäsi Esir joku hankkeen, koska se oli riskipitoinen. No mitä varten Esir on? Todellinen ongelma regivaliokunnalle Euroopan parlamentissa ei ole Esir, vaan kysymys kuuluu, että haluammeko me rakentaa tätä täydentävyyttä, haluammeko me luoda jonkinlaisen exit-strategian näitä varoja varten, joita ei käytetä niin, että ne menevät sitten esiriin. Ja tämä on tämän omnibus-ajattelen menet, eh, ongelma. Omnibusissa ajatus tästä täydentävyyden saavuttamisesta on aivan korrekti, mutta ehdotus on se, että otetaan rahaa kohesiosta ja eh, siirretään se esiriin ja tämä on nimenomaan tämä exit-strategia. Varat, joita ei ole käytetty muualla, siirretään esiriin. Ja vielä tärkeämpää tässä nyt on ongelman, ongelma äh, EFSin ja äh, esirin ja äh, esitin välillä. Ajatellaanpa nyt vaikka vertailtavissa olevia vaatimuksia. Valtion tukea tässä on nähty sellainen tilanne, että on lähdetty kohesiopolitiikasta ja mentykin esirin pariin, koska se on helpompaa. Tässä ei ole kysymys pelkästään yksityistä rahoituksesta, vaan tämä on menettelyn tavaltansa myös helpompi. Tämän esittelijäkin mainitsi. Tämä on, esir, tämä on regi-valiokunnan ongelma tänä päivänä. Vakaussopimus versus, versus kohesiopolitiikka politiikka. Onko Esifissä ja Esirissä samat säännöt? Toisessa näistä on yhteinen hallinnointivaatimus, toisessa ei. Esimerkiksi EIPn e hallinto, niin voidaanko siirtää varoja yhdestä rahastosta toiseen, kun niillä on aivan erilaiset metodit? Tätä me todella tarvitsemme, kenties kuulemme tätä muilta puhujiltakin, mutta tämä kysymys, joka tuolta kentältä meille nyt on esitetty, on se, että onko meillä selkeä työvälin laatikko tässä nyt, jos joku haluaa hankkeen toteuttaa, niin mistä rahat tulevat? Esiristä vaiko Esifistä? Ovatko säännöt selkeät? Voi, onko vaihtoehtona se, että menee joko yhteen tai toiseen, niissä on erilaiset vaatimukset. Tässä voi valita. Tämä on kyllä ihan yksi soppa tapa. Meillä pitäisi olla erittäin selkeä imanko tämän asian osalta. Kenties minulla ei ole tarpeeksi tietoja asiasta, mutta minä kyllä sanon, että me tarvitsemme vastauksen tähän. Me loimme nämä välineet ja nyt edunsaajille pitäisi olla erittäin selvää, mitä näillä välineillä tehdään, eikä pelkästään ajatella tätä tripla Aata. Äh, äh. Kiitos, herra Olbricht. Mietin, että olisiko nyt parasta, että ai, haluatko sinä esittää kysymyksen, niin käydäänkö keskustelu siis nyt vai... No siis ehdotan muodollisesti, että kuuntelisimme vielä nämä kaksi viimeistäkin esitelmää. Ehkä niissäkin tulee vastauksia kysymyksiimme. Nyt annan puheenvuoron Jorge Ferrer Nunesille joka on Center for European Policy Studiesin tutkija. Yes, I work for the... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä teen työtä siis SEPSissä ja minä olen konsultti. Minä äh, mielelläni työskentelen todellisten hankkeiden parissa. En pelkästään ajattele niitä, vaan kokeilen niitä ihan kentällä. Yritän nähdä, millä tavalla rahastot todella, todellisuudessa käytännössä toimivat, eikä pelkästään teoriassa. No, kysyitte, onko minulla vastauksia Tulen puhumaan tästä, minkä toitte esille. Mutta valitettavasti, no 10 minuuttia varmasti on riittävä tässä. Minulla on hyvin lyhyt esitys, muutamia kuvia ja sitten me juuri parlamentille toimitemme ESIR 2.0 asiakirjan. Nämä kysymykset, joita esititte, no kyllähän niitä varten jotakin vastauksia on, mutta näitä varten tarvitaan oikeat ihmiset. Tässä on kysymys esiristä ja yhteydestä muiden investointirahastojen välillä. No tässä puhuttiin tästä omnibus hankkeesta. Se oli vähän liian omni minulle. Minä en oikein tykkää tällaisen lukemisesta, mutta tällaista tämä lainsäädäntö nyt on. Katsotaanpa, toimiiko tämä ohjelma. No niin, mitä perustavanlaatuisia kysymyksiä tähän liittyy? Mitä me haluamme saavuttaa? Mitä halutaan saavuttaa Essifillä, mitä ESIRillä? Ja mikä on se perustavanlaatuinen ongelma, joka tähän liittyy? Kun koko lainsäädäntöä lukee, niin oikein hyvä, 2010 väliaika-arviointi ja niin edelleen. Kukaan ei ole tehnyt mitä asioiden suhteen. Tässä on ehdotuksia, mutta nämä rahastot toteuttavat asioita, mutta huomaan, että tässä on vielä paljon avoimia porsaan reikiä ja paljon sellaista yksinkertaistamista, joka saattaa johtaa vain lisämonimutkaisuuksiin ja minä selitän, mitä tarkoitan tällä. Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme budjetin, joka pystyy vastaamaan moderneihin tarpeisiin. Tämä on ensimmäinen asia, jota me siis tarvitsemme talousarvio, joka vastaa tarpeisiin. Tarvitsemme integroitua ohjelmointia. Se on yhä tärkeämpää. Meidän täytyy integroida eri rahasto, meidän täytyy hallinno, operoida näitä eri välineitä, joilla voidaan vastata eri kysymyksiin, tutkimukseen, innovaation työttömyyteen ja niin edelleen. Me olemme yrittäneet erilaisia kombinaatioita. Tämä on hyvin hankalaa monille hallinnoillekin ja tämä on hankalaa myös, koska maailma on tällainen sektoriaalinen ja nyt olemme siirtymässä kohti integroitunutta maailmaa, joka joka paikassa sektoriaalisesta e, integroituneeseen maailmaan, ei pelkästään EU-rahoituksessa. Me tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja. Elämme maailmassa, joka muuttuu hyvin nopeasti. Innovaatioita tulee koko ajan lisää. Me yritämme hypätä tähän mukaan huolimatta kaikesta tästä byrokratiasta. Me tarvitsemme näin ollen esimerkiksi innovatiivisia julkisia hankintoja. Meidän täytyy, meillä täytyy olla rahoituksen, apurahojen rahoitusvälineiden ja yksityisen sektorin yhdistelmiä. Tätä tapahtuu kaikkialla, ei pelkästään täällä. Tämä on ikään kuin tämmöinen suuri liikehdintä. Me tarvitsemme lisää sosiaalista innovaatiota. Tämä tarkoittaa sen, että me olemme ymmärtäneet teknologioiden ja kaupunkien osalta, kun siellä toteutetaan uutta infrastruktuuria, eikä kuulla niitä, jotka käyttävät näitä, niin silloin suunnittelusta tulee tehotonta. Uusia järjestelmiä ei kenties käytetä asianmukaisesti tai niin edelleen. Tässä, tähän liittyy myös pitkälti esimerkiksi energiatehokkuus, liikenteen tehokkuus. Me tarvitsemme sellaista innovaatiota, jolla voidaan tappaa useampi kärpänen yhdellä iskulla. Halutaan tuoda esimerkiksi hyvää liikennettä ja sillä sen kautta muuttaa yritysympäristöä ja niin edelleen. Me tarvitsemme monia eri tavoitteita ja tässä julkisen sektorin investointien täytyy siirtyä rakennetusta infrastruktuurista enemmän yrittäjyyteen ja riskin ottamiseen. Jos julkinen sektori nyt tekee jotain, jos se tee sitä riskin takia, niin minkä takia? julkinen sektori ehkä rakentaa siltoja, ajattelee, että yksityinen sektori tekee kaiken muun, mutta nyt julkisen sektorin ajatellaan olevan tällainen sosiaalinen yrittäjä ja silloin ongelmia rupeaa tulemaan. Mikä perusongelma nyt tässä on? Perusongelma EU-talousarviossa, eritoten EU-talousarvioon verrattuna mihin tahansa muuhun talousarvioon, on tämä epäluottamus tai luottamuksen puute. Jos luottamusta ei ole, niin voi niin paljon yksinkertaista kuin haluaa, mutta kyllä se sitten monimutkaista asioita, jos menettelyjä yksinkertaistetaan ja sitten tilitarkastus te, tuomioistuin tekee erilaisia tarkastuksia ja syyttäjä jäsenvaltio ja näin edelleen, niin silloin luodaan paljon poikkeuksia ja tämä vain monimutkaista. Mikään ei ole niin monimutkaisempaa kuin sääntö, jossa on paljon poikkeuksia. Me tunnemme tämän kyllä Ranskassa ja ranskan kielestä. Jokaiseen sääntöön on aina oma poikkeuksensa. Ja sitten kun näitä poikkeuksia on riittävästi, niin sitten ollaan kyllä ihan pulassa. Ja näin on käynyt myös eurorahastojen osalta. Seuraavaksi sitten monenmutkaisuus. Raskas hallinnollinen taakka, liikaa keskitytään prosessiin. Ja syynä tähän prosessiin keskittymiseen on sellainen, joka lähti liitteelle Santerin komissiosta. Eli EUlla oli paineita ottaa tällainen raho- rahoitushallinnon rooli. Ja näin komission täytyy monia menettelytapoja muuttaa ja ex ante suojellaan, koska tämän jälkeen tulee ex post tilivelvollisuuden puute. Eli komissio järkitoimijana luo sellaisia sääntöjä, jotka ovat mahdollisimman vedenpitäviä, mutta kun mikään ei ole vedenpitävää, niin silloin säännöstä tulee hyvin monimutkaisia. Olet tilivelvollinen, mutta et voi tehdä minusta tilivelvollisuutta ja niin edelleen. Tällä tavalla tässä tulee lopulta ongelmia. Tämän vuoksi meillä on tämä yksinkertaistamisen korkean tason työryhmä. Suosittelen, että luette näitä tekstejä, mitä sieltä tulee esimerkiksi delegoiduista säädöksistä ja näin edelleen. Tässä vain monimutkaisuutta yksinkertaistamisen kautta lisätään. Aikamoinen paradoksi. En ensin oikein ymmärtänyt, että miten tämä toimi, mutta nyt ymmärrän nämä järkiperäiset perussyyt. Ensin tämä kuulosti ihan hulluudelta, mutta ei se sitä kuitenkaan ole. Seuraava kohta, siis meillä oli tämä luottamus ja monimutkaisuus. Seuraavaksi on pirstaloituminen. Meillä on erilaisia menettelytapoja eri pääosastoissa, eri ohjelmia varten meillä on paljon erilaisia hakemuslomakkeita, e, erilaista raportointia, saman hankkeen erilaisia e, valvontamalleja. Yhdellä e, hankkeella saattaa olla ei pelkästään useita eri valvontavaiheita, vaan täytyy raportoida kolmelle eri pääosastolla ja niin edelleen. Sanomme alueille, että yhdistelkää äh, rahastoja ja tämän jälkeen saattekin sitten tupla auditoinnin ja kolme raportointivierailua ja niin edelleen. No, mitä kannustimia tässä nyt alueelle on toimia? Rahastot äh, äh, pirstaloituvat tämän preallokaation kautta. No mitä tällä nyt tarkoitetaan? Rakenteiden ja politiikan valintakelpoisuus. No, tavoite on tässä muuttunut. Valittavuussäännöstö, ne perussäännöt, ne eivät aina ole aivan vastaavia. Esimerkiksi rahoituksessa me, tämä on aivan ekstremitapaus, me rahoitamme maanviljelijöitä menneisyyden satojen pohjalta jostain 10-20 vuoden takaa. Tässä otetaan monia asioita, jätetään monia asioita huomiotta, työllisyyden muuttumista, teollisuuden muuttumista ja niin edelleen. Tässä ei oikeastaan vastata siihen, mitä todella yritetään saavuttaa. Nämä ovat budjetin historiallisia jäämiä. Kaikkien näiden kauheiden asioiden jälkeen sitten, mitäs meillä täältä löytyykään? Monimutkaisuuden ja päällekkäisyyden syy tässä EU-rahastot jakautuvat pääosastojen tavoitteiden, alueiden, sektoreiden, alasektoreiden välille. Tämä luo paljon monimutkaisuutta ja ongelmia. Sitten on tämä yhteisrahoitus, tämä ensimmäinen osa, siinä on rakenne, perusrakenne, pk-yritykset, innovaatiot, sitten on keskitetty rahoitus tässä on verkkojen Eurooppa, ESIR, ne tekevät samantyyppisiä, sitten PK-yritysten rahoitus Innofin, PK-tuki, rahasto Kosme ja ESIR PK-tuki, joka käyttää myös innovaatio. minä katson tätä ja kysyn, että minä, mitä te haette, mitä te haette, mitä varten. Ja tämä meidän täytyy nyt todellakin ratkaista seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. No niin, minulla on Muutama minuutti vielä jäljellä. Puolivälin tarkastelu joka vie meidät kohti vuotta 2020. Mitä uusia ehdotuksia täällä on? Kiinteä, kiinteä tason rahoitus, hieno juttu, mutta mm, tämä pätee vain silloin, kun ei ole poikkeuksia. Tässä saa yhä enemmän virhetasoja ja sitten media astuu mukaan ja sanoo, että täällä on korruptoitunutta toimintaa ja niin edelleen. Luodaan hyvä ajatus ja sitten, delego- sitten mennään delegoituihin säädöksiin ja komissio voi muuttaa sääntöjä ja niin edelleen. No sitten suoritusperusteinen budjetti. Oikein hyvä juttu, mutta todennäköisesti näin tapahtuu, mutta yleensä suoritusperusteinen oli ikään kuin vaihtorahana yksinkertaistamiseen. Nyt saadaan tämä suorituksen kontrolli, ja minäpä pelkään, että tässä tulee olemaan suorituksen kontrollointi ja sitten kuitenkin lähestulkoon koskematon vanha järjestelmä. Eli tästä tulee tuplataakka, hallinnollinen tuplataakka. Tämä, tässä on kysymys neuvoston ongelmasta ja luottamuksen perustus, perustasta. Jos ei luottamusta ole, niin ei voida saada tällaista suoritusperusteista budjettia. Minä toivon, että näin tulee nyt kuitenkin tapahtumaan. En usko, että päästään yhteen ainoaan auditointiin, jota on vaadittu. Se olisi hyvä asia. Sitten tässä halutaan yhdistellä e-siiriä ja esifiä, kun nämä kulkevat yhdessä. No näinhän saattaa käydä, mutta jo, jo täällä tuotiin esille se, että mistä takuut tässä nyt tulevat sitten. Täydentävyys, synergia, ongelmana tässä on pirstaloituminen ja tässä on edelleen tätä pirstaloitumista pääosastojen ja muiden välillä. Tämä on hankala juttu, koska hallinto ei kovinkaan helposti muutu. Sitten vielä joustavuus. Pelkäänpä edelleen, että jatkamme samaa linjaa, eli korkean, viedään korkeampaa lisäarvoa alempien lisäarvojen kautta. Otetaan vähän joka rahastosta tässä. Ja sitten vielä lopuksi tämä ajatus näistä sisäisistä trusteista. Tämä vesittää talousarvion yhtenäisyyttä. Tähän tulee myös alhaisempi hallinnoituvuus ja tässä yritetään taas talousarvion sisällä ratkaista ongelmia. Suurena varana on, että näitä tällä tapahtuu. Minä toivon, että vuoden 2020 jälkeen meillä on parempi talousarvio, mutta tähän sisältyy paljon riskejä. Meidän täytyy olla selvillä näistä. Lopuksi vielä sanoisin, että meidän täytyy siirtyä yksinkertaistettuun talousarvioon, vähemmän sektoriaalisia eroavaisuuksia yksi, yksi ainut tällainen ruukku tai ämpäri. Eli meillä täytyy olla valtaisa instrumentti, joka levittää tätä äh, riskiä. Ajatellaan, että tässä on vaikka ESIR, yksi ainut iso rahapotti, eikä paljon erilaisia rahoitusvälineitä. Ja sitten EU-talousarvion ulkopuolella kohesio- tai rakennerahastolla jotenkin. Tässä voi olla takuita jostain muualta esimerkiksi just kohesiorahastosta, mutta mahdollisimman paljon olisi varoja yhdessä ainossa äh, ämpärissä tässä niin, että vaarat, riskit äh, pienentyisivät eri alueiden osalta. Ajatellaan, että vaikka mukana voi olla tässä Saksa ja Ruotsi, äh, mikä tahansa. Ja tässä pitäisi pystyä näitä nyt kombinoimaan. Tämä on puuttunut tästä Me tarvitsemme yksinkertaisempaa, yksinkertaisempaa rahojen käyttöä. Meidän täytyy vähentää rahoitusvälineiden monisyisyyttä, monimutkaisuutta. Rahoitusvälineiden pitäisi olla kysyntäjohteisia eikä pelkästään tavoitejohteisia, eikä pitäisi erilaisten asioiden alaryhmiä tässä luoda aivan loputtomasti. Ja aivan viimeiseksi meillä pitäisi olla tällainen one-stop Shop. Yksi ainut hakemus, hankehakemus, vaikka käytetään useita eri rahastoja. Tässä EUn ja komission tehtävänä on tuomia niin, että silloin kun edunsaaja, edunsaajana toimii, ei pidä tietää, että kuin, mistä kaikkialta rahoja pitää hakea, vaan täytyy vain olla hyvä hanke ja kaikki tämä monimutkainen asia. Se pitäisi, monimutkaiset asiat pitäisi sitten hoitaa komission kulisseissa. Kiitos. Uh, merci, Kiitos Jorge Junes Ferrerille tästä hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Julian Vatri, joka on CAP3RI-investointiyhtiöstä. Bonjour à tous. Euh, merci pour l'invitation et pour euh, me laisser vous... Kiitos, kiitos kutsusta. Ihan lyhyesti haluaisin puhua, jos saisin nämä diat esille ensiksi. Haluaisin puhua siis Ranskan tilanteesta ja teollisesta vallankumouksesta, kolmannesta vallankumouksesta. Ja muutama vuosi sitten tähän lähdettiin ja no, Jeremy Rifkin hän oli se taloustieteilijä, joka äh, esitteli tämän kolmannen teollisen vallankumouksen idean. Eli siinä oli kyse siitä, että voitaisiin siirtyä vähähiiliseen talouteen. Yksi aloitteista Ranskassa. Yksi aloitteista Ranskassa aloitettiin puolitoista vuotta sitten. Eh, se oli tämä CAP3RI, eli aloite kolmatta teollista vallankumousta varten. Tässä pystyttiin käyttämään siis EAKR ja Junckerin rahoitussuunnitelmaa. Eli kyse on tässä kolmannesta linjasta tässä lainsäädännössä, joka siis käsittelee energiaa siirtymää ja vähähiisistä taloutta. Tässä käytetään ennakkoarviointia ja tarkastellaan siis yritysten rahoitustarpeita. Ja sitten päätettiin, että pitää luoda rahasto, rahasto, joka rahoittaisi sekä pk-yrityksiä innovoivia yrityksiä, että myös uusyrityksiä ja myös erityisyhtiöitä. Nämä yritykset siis tarvitsisivat, tarvitsevat teknistä apua, jolla voitaisiin, jolla voitaisiin kehittää uusia hankkeita. Sitten rahaston hoitajan valitsemisesta tämä prosessi alkoi heinäkuussa 2015 ja yksi kriteeri oli se, että tarvittaisiin yhteisrahoitusta viiden miljoonan pystyisi äh, antamaan yhteisrahoitusta 5 miljoonan euron äh, edestä. Ja menestynyt ehdokas oli Nord Capital Partner. Me, äh, ja Nord Capital Partnerilla, sillä Nord Capital Partnerilla, partnerilla on, siinä on 3 prosentin osuus ja, joka on Credit Agricole Nord de Francella, joka hallinnoi siis miljoonia euroja varoja. Sitten vaiheet rahaston kehittämisessä. EIPn, yhdessä EIPn kanssa päätettiin perustaa 20 miljoonan euron rahasto lokakuussa 2015 EIPn avulla. Luotiin siis tämä CAP3RI. EAKRstä saatiin 15 miljoonaa euroa ja, ja marraskuussa 2015 rahasto luotiin, eli saimme EAKRsta 15 miljoonaa euroa, ja saimme siis tämän avustuksena, jolla voisimme antaa teknistä apua. Eli kaikki sujuu oikein nopeasti muutaman kuukauden kuluessa. Eli marraskuusta 2015, marraskuussa 2015 rahasto siis perustettiin. Nyt 12,5 miljoonaa on investoitu rahoitusvälineenä ja EIP on rahoittanut noin 25, 20 miljoonaa euroa. Ja Nord Est on tullut mukaan kolme kuukautta sitten ja se on lisännyt myös kolme miljoonaa euroa rahastoomme. Eli nyt meillä on myös paljon yksityisiä sijoittajia, jotka haluaisivat sijoittaa rahojaan CAP3RI-rahaston kautta. Esimerkiksi yksi, halusi, yksi taho halusi sijoittaa 6 miljoonaa euroa, eli meidän tarkoituksena on kerätä varoja ja sitten sijoittaa ne. Eli tämä rakenteesta. Tästä näette, että meillä on melko paljon vipuvaikutusta. CAP 3RI siis hoitaa 40 miljoonaa euroa ja pystymme tuottamaan kumppaneiden ja yhteisrahoittajien kautta vipuvaikutuksena eh, rahoitussumman, joka on 200 miljoonaa euroa. nämä rahaston tavoitteet ja näiden kautta meidät mitataan. Siis tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä saada aikaiseksi täysin uusiutuviin energialähteisiin perustuva talous ja pitäisi kertoimella neljä pystyä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja 60 prosenttia tehokkuutta pitäisi lisätä meidän sijoitusprioriteettemme keskittyvät ennen kaikkea uusiutuviin energian lähteisiin. Uusiutuvat energialähteet, siis esimerkiksi tuulivoima ja aurinkopaneelit, biomassa myös. Ja lisäksi me yksi prioriteetteistamme on energiahallinto, smart gridit, älykkäät verkot esimerkiksi lisäksi. Eh, lisäksi keskitymme myös älykkääseen liikkuvuuteen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen. Sitten investointikriteerit. Tietysti me keskitymme hankkeisiin, joilla on linkki tähän kolmanteen teolliseen vallankumoukseen ja lisäksi me olemme, me annamme kehityspääomaa, en tiedä tunnetteko näitä tällaisia sijoitusrahastoja. Me siis sijoitamme y- yrityksen, jotka ovat jo kypsiä, eli niillä on tietty liikevaihto, ja niillä on, ne tuottavat jo voittoa ja ne tarvitsevat rahoitusta vahvistaakseen omaa pääomaansa ja kehittyäkseen. Eli me sijoitamme pekoyrityksiin, keskikokoisiin yrityksiin ja myös erillisyhtiöihin, ja näillä pitää olla siis linkki Ranskaan. Näin yritämme siis luoda tällä Eau-de-France-alueella työpaikkoja. Pääpiirteet per, rahastossamme sitten, no me olemme pelkästään vähemmistöosakas varastossa. Meillä on siis alle 50 prosenttia osakkuuksista. Me sijoitamme aina myös pitkällä aikavälillä, kun siis kyse on teollisen vallankumouksen raha, rahastosta, niin meillä ei ole, ole mitenkään rajoitettua elinikää. Eli me voimme antaa varoja esimerkiksi vuodesta 2025 lähtien. Me haluamme tehdä sijoituksia, jotka ovat vähintään miljoonan euron kokoisia sillä kolmannessa teollisessa vallankumouksessa, no kyllä se kun on vallankumouksessa, niin kyse on jostakin uudesta ja tässä on paljon, tällä alalla on paljon startup-yrityksiä ja meidän rahastomme ongelmana on se, että näihin yrityksiin ei välttämättä voida sijoittaa tänään, mutta silloin voidaan käyttää muita rahastoja ehkä välittäjinä, eli me siis käytämme kumppaneina myös yksityisiä välittäjiä tai rahastoja tämän alueen ulkopuolelta. Eli me pystymme sijoittamaan enintään 10 miljoonaa euroa yhteissijoituksena. Me siis haluamme yhteisrahoitusta, jos, jos siis esimerkiksi yritys tarvitsee 10 miljoonaa euroa, niin 3 miljoonaa euroa tulee CAP3 RIstä ja sitten joko kumppanimme tai muu sijoittaja antaa nämä seuraavat 7 miljoonaa euroa. Me annamme siis myös teknistä apua 2,5 miljoonan euron edestä. Nämä kaksi viisi miljoonaa euroa, jotka tulevat EAKRltä. Mehän olemme siis alueellinen rahastoyhtiö, mutta me olemme myös erikoistuneet esimerkiksi kiertotalouteen, ja tämä on hyvin harvinaista kyllä Euroopan markkinoilla, ja erikoistumisemme lisäksi me olemme pystyneet auttamaan niitä yrityksiä, joihin haluamme sijoittaa, pystymme auttamaan niitä siis tällä, tällä avu, teknisellä avulla. Me siis voimme korkeintaan 5 miljoonaa euroa per hanke ja per yritys antaa teknistä apua. Eli siis me annamme teknistä apua jo ennen kuin teemme sijoituksen yrityksen Eli voimme antaa tätä teknistä apua jo ennen kuin itse sijoitus tehdään. Eli teknisen avun jälkeen voidaan mahdollisesti sijoittaa, mutta se ei ole pakollista. Eli voimme loppujen lopuksi sanoa, että no, sijoitus ei sittenkään kannata. Eli me annamme tukea, me yritämme auttaa yrityksiä kehittämään hankkeita – melkein 200 miljoonaa euroa tästä salkusta menee juuri hankkeisiin. Ja sitten me teemme myös arviointeja. Me siis arvioimme, miten paljon tämä yritys ehkä panostaisi kolmanteen teolliseen vallankumoukseen, miten paljon siis yritys tai sen hanke vastaa meidän mm vaatimuksiamme. CAP3 RIin yleistavoitteet siis on olla sijoittaja, joka toimii pitkällä aikavälillä ja meillä on hallintoneuvosto. Mehän olemme sijoitusyhtiö, mutta, mutta emme ole sen kuitenkaan klassinen ö, sijoitusyhtiö ja olemme ennen kaikkea myös alueellinen rahasto. CAP 3 RI siis perustettiin joulukuussa 2015 ja sitten piti ensiksi koota koko tiimi. Meillä on nyt on 10, 110 hanketta ja olemme analysoineet yksityiskohtaisesti 45 hanketta olemme aloittaneet sijoitukset seitsemään yritykseen, eli olemme tehneet alustavia sijoituksia tai tukeneet. Ja näistä seitsemästä hankkeesta hallintoneuvosto on sitten lopuksi hyväksynyt kaksi sijoitusta, joka loppujen lopuksi on tehty. Ensimmäinen näistä sijoituksista oli Drekan yritykseen ja toinen Astradekiin. Ensimmäinen näistä sijoituksista sitten tehtiin joulukuussa 2016 yrityksen nimeltä Drekan, joka, joka korjaa tuuliturbiineja Eli esimerkiksi moottoreissa on kuparia, sitä voidaan kierrättää. Ja tässä yrityksessä on myös toinenkin elementti. Tämä yritys nimittäin haluaisi kehittää hankkeen, jossa voitaisiin Eau de Francein alueella kunnostaa tuulivoimaloita. Yleensähän tuulivoimalaa pitää 15 vuoden kuluttua joko pu- normaalisti purkaa. Ja tämä hanke loisi työpaikkoja noin 60 työpaikkaa seuraavien vuoden, viiden vuoden aikana Eau de France-alueella. Me odotamme, että liikevaihto olisi noin 10 miljoonaa euroa ja sijoituksemme arvo olisi puolitoista miljoonaa euroa. Ja toinen yritys, johon olemme sijoittaneet, on Astradec. Sen liikevaihto on 15 miljoonaa euroa. Sillä on hanke Eau de Francein alueella. Se, ja se tekee töitä jätteen ja e, jätteiden kierrätyksen alalla. Tällä hetkellä minä puhuin tästä, että hallintoneuvosto on hyväksynyt nämä kaksi sijoitushanketta nämä, ja viisi muuta hanketta ovat hyväksymisvaiheessa. Yksi niistä käsittelee metanisaatiota, eli hanke, joka liittyy kiertotalouteen siis. Ja, ja toisessa hankkeessa on kyse äh, hukkalämmön varastoimista talteen otasta, eli pystyttäisiin tällaisessa prosessissa siis ottamaan talteen hukkalämpöä ja käyttämään sitä. Nämä ovat siis sellaisia hankkeita, joita kumppanimme voivat kehittää teknisen avun ansiosta. Kiitos paljon. Ah, merci, monsieur Vatrin. Kiitos. Ne, jotka kuuntelivat tarkasti, varmasti tietävät nyt kaiken CAP 3 RI sijoitusrahastosta. Minulla oli sellainen vaikutelma, että tässä on aivan kuin paikallinen esirahasto kyseessä, joka edistää teollista vallankumousta. Vaikuttaa siltä, että, että tämä Euroopan tasolla kehitetty konsepti olisi otettu näin käyttöön paikallisella tasolla. Kellaka Orbricht on jo käyttänyt puheenvuoron ja herra Mankakin. Ja herra Fernandes oli pyytänyt myös puheenvuoroa Annankin puheenvuoron siis esittelemme herra Fernandesille. Kiitos hyvin lyhykäisesti, hyvä puheenjohtaja. ESIRin tavoitteena on olla täydentävä, eikä tarttua pelkästään suuren suurten riskien hankkeeseen, mutta tietysti jonkinlaisen riskin hankkeisiin, koska jos riskejä ei ole, niin ei tämä ole silloin täydentävyyttä. Luulenpa, että tässä on hieman se häm- hämmennystä nyt sen osalta, että voidaanko vetää tällainen yhteys kohesiopolitiikkaan ja esitän kysymyksen komissiolle. Myös ajatellen tässä nyt Jan Olbrichtin puheenvuoroa. Jäsenvaltiot kumppanuussopimuksen kautta pystyvät jo nyt käyttämään rahoitusvälineiden investointivaroja. Mielestäni olisi huono ajatus No itse täydentävyys kyllä, mutta olisi huono ajatus ottaa varoja kohesiopolitiikasta ja asettaa ne sitten esirin käyttöön. Minä sanoisin ei tällaiselle siirrolle, koska tämä antaisi mahdollisuuden investointipankille hyvin rajoittavaan asenteeseen. Ja se voisi sanoa, että nyt teidän täytyy ottaa nämä koheesiopolitiikan varat rahoitusvälineeseen, jos haluatte, että hanke hyväksytään. En tiedä, onko tämä nyt se, mistä puhutaan, mutta jos tämä on se, mistä puhutaan tässä ja mitä ajetaan takaa, niin minun mielestäni tämä nyt olisi kyllä vallan huono ajatus. Jos puhutaan joustavuuden mahdollisuudesta, ja jos jäsenvaltio sanoo, että minäpä, minun täytyy nyt vahvistaa rahoitusvälineettä, niin kansallista tai alueellista rahoitusvälinettä, niin silloin minä kyllä voisin sanoa kyllä. Tämä on jäsenvaltion tahdonmukainen asia, eikä mikään määräys EIPstä tai esirin hallinnosta täydentävyys synergian saavuttamiseksi esirin tai muiden rahoitusvälineiden välillä Äh, ajatellen kohesio- ja rakennerahastoja. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä, mutta kysymys kyllä kuuluu, että mistä nyt oikein puhutaan. Jos kysymys on siitä, että voidaanko ottaa kohesiopolitiikan varoja esiriin, tai että ESIR on se, joka määrää, mitä tehdään kohesiopolitiikan varoilla, niin minun mielestäni tämä nyt olisi kyllä vallan pahaa puuttumista asioihin, ja tätä me emme voisi hyväksyä. Toinen kysymys. Minkä vuoksi rakennerahastojen täytäntöönpanotaso on tällä hetkellä niin huono? Tämä on tämä sääntö N plus 3, kuten komissio usein tuon esille. Kun puhutaan yksinkertaistamisesta, niin minä kyllä aina pelkään hieman, koska vuosien varrella on nähty, jokaisessa monivuotisessa rahoituskehyksessä mennään kohti yksinkertaistamista ja sitten kuitenkin monimutkaistetaan asioita. Mikä yksinkertaistaminen täytyy toteuttaa nyt hyvin nopeasti, jotta voitaisiin parantaa tätä huonoa rakennerahastojen varo, varojen täytäntöönpantavuutta? Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kölmen. Dank. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Haluan kiittää kaikkia alustajia näistä esityksistä, jotka olivat ihan suhtavalla tavalla erilaisia ja täydensivät toisiaan erittäin hyvin. Uskon, että juuri näiden erojen vuoksi kuitenkin kävi hyvin selväksi, että me täällä EU:ssa pyrimme tekemään mahdotonta. Tämä ei tule toimimaan, sillä se mitä herra eh, Honoes tässä hyvin kauniisti esitteli, on se, että me voi sanoa samaan aikaan, että me haluamme, että menettelyt lyödään selvästi lukkoon, että kaikki on tutkittavaa, kaikki, tutkittavissa kaikki voidaan dokumentoida, kaikkia tutkivat viranomaiset voivat tutkia kaikkia asiat tarvittaessa, mutta samaan aikaan sanoamme, että haluamme budjetin, joka on sellainen, että sinne katsotaan tulosta, ja haluamme tutkia sitäkin nimittäin. Uskon, että vain harvat meistä olisivat valmiita luopumaan siitä, että tutkittaisiin näitä olemassa olevia menettelyjä, mutta jos sitä pidetään kiinni, voidaan sitten sanoa, että on kaksi tutkintamenettelyä. Ja tämä viime kädessä ei vain mutkita asioita, vaan saa aikaan sen, että lopputulos on huonompi. Johdonmukaisesti katsottunahan on niin, että jos on asioista, jotka pitäisi ottaa myös mentaalisesti huomioon. Meidän pitää ajatella, miten ihmiset, jotka joutuvat toteuttamaan näitä ohjelmia, näkevät asian. Jos heillä on henkilökohtainen riski siitä, että menettävät maineensa siksi, että he tekevät virheitä, he luovuttavat. Ja se on myös yksi syy siihen, miksi kenties joitakin asioita ei panna toimeen. Siksi, että ne ovat liian mutkikkaita nimittäin. Uskoakseni meidän pitää tehdä selväksi, että jos me haluamme yhä enemmän toimivaltaa ja haluamme rahoittaa yhä enemmän, on väistämätöntä, että kaikki muuttuu mutkikkaammaksi ja viime kädessä saamme lisää byrokratiaa. Kaikki muu on minun mielestäni satua. Joten meidän pitäisi puhua avoimesti siitä, mikä voi olla se, missä EU voi saada aikaan lisäarvoa ja keskittyä siihen. Ja sitten osoittaa luottamusta jäsenvaltioihin. Meidän pitää hyväksyä nimittäin se, että tietyt asiat täytyy toteuttaa, mutta toisaalta meidän ei tulisi toimia siellä, missä meillä on sellainen tunne, että se voidaan jäsenvaltiossa tehdä ilman meitäkin. Miksi EU tulisi puuttua asioihin? Se olisi minusta suuri panos byrokratian vähentämiseen. Ja lopuksi vielä samansuuntaisesti ajatellen on olemassa vanhoja mahdollisuuksia sille, miten budjettia rahoitetaan. Siihen kuuluvat suorat investoinnit, menot, mutta myös takuut. Näitä on käytetty vuosikymmeniä. Me olemme kuitenkin siinä, että me täälläkin teemme oman budjettimme yhä mutkikkaammaksi, koska me keksimme jatkuvasti uusia välineitä. Mikä puhuu sitä vastaan, että kaikki se, mikä voidaan esirin kautta rahoittaa, myös ilman esiriä voitaisiin rahoittaa investointipankin kautta. Olihan investopaikka olemassa aiemminkin, se olisi voinut antaa takuita jo aiemminkin. Ja jos me nyt sanomme, että me haluamme rahoittaa tiettyjä poliittisia alueita, meidän pitäisi asettaa myöskin rahat tähän tarkoitukseen. Se, että puhutaan jostakin vipuvaikutuksista ja että saadaan jotakin lisäystä tätä kautta aikaan, minä olin jo seurannut keskusteluja täydentävyydestä, vaikka kuinka pitkään enkä ole vielä saanut kuulla yhtäkään vakuuttavaa perustelua sille, miksi tämä täydentävyys keksittiin. Kenties sellaista ei olemassakaan. Tämä on tällainen harhakuva, jonka perässä me juoksemme, ja siksi olemme itsekin syypäitä tähän, koska me teemme näitä päätöksiä. Yksinkertaistamista kyllä, mutta meidän pitää saada aikaan paradigman muutos. Emmekä me saa edelleen pitää kiinni vanhoista linjoista uskoen, että ne johtavat uuteen tu- päämäärään. Kiitoksia herra Kömmel ja seuraavaksi kollega Mladic. Thank you very much, sir. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää puhujia esityksistä. Olen pahoillani siitä, että joudun lähtemään äänestykseen 15 minuutin kuluttua, joten en ollut täällä koko ajan, mutta No, hyvin käytännöllisiä, joissa puhuttiin kokemuksesta, mutta kyllähän minä sitten nämä kalvot voin vielä nähdä. Olen täysin yhtä mieltä herran Nunsin kanssa. Budjetti on niin mutkikas, että viime kädessä em, tämän lopuksi emme pysty vastaamaan perustavanlaatuisiin yksinkertaisiin kysymyksiin. Me haluamme saavuttaa mutta mitä me saavutamme, jos me haluamme saada aikaan yhteinen Euroopan budjetin ja Euroopan strategian välillä? Tällainen yhteys ei ole helppo luoda. Ja jos meillä on strateginen asiakirja, miksi Eurooppa 2020, ja nyt me valmistelemme uutta Eurooppa 2030, silloin me tarvitsemme selkeitä yhteyksiä budjettiin. Ja mitä me nyt olemme tekemässä budjetissa – jotta tavoitteita voidaan saavuttaa, jotka on luotu strategisissa asiakirjoissa, niin se oli kovinkaan helppo tehtävä yrittää saada tätä yhteyttä näiden asiakirjojen välille. Meidän pitäisi siis saada aika tieto siitä, tai ymmärtää, miten budjettia voitaisiin muuttaa niin, että olisi yksinkertaisempi, mutta mitä te myös totesitte, meidän täytyy asettaa polttopiste hankkeisiin. Sillä viime kädessähän ne ovat lopullisia hyödynsaajia. Ne, jotka hoitavat tällaisia hankkeita, he voivat helposti käsitellä sitten menettelyjä, jotka on asetettu Euroopan unionin tasolla. Siis me lähdemme liikkeelle hankkeessa yhdestä pisteestä, ja tuo yksi piste, tuo yksi instituutio antaa vastaukset, mitä voidaan käyttää ja mistä se on saatavissa, mutta me emme ole edes lähelläkään tätä. Sillä edes Euroopan komissio ei pysty vastaamaan – kysymykseen, mitä voidaan rahoittaa mistä, koska on niin paljon erilaisia lähteitä, jotka tähtäävät samoihin asioihin. Esityksessä ne te esitteette kommentit, jotka liittyvät PK-yrityksiin. Sama koskee myöskin suuria kaupunkeja, sama koskee innovaatioiden tekijöitä, kaikkia muitakin. Ja kaikki, mistä te puhuitte, se on tilanne on aivan sama. Tämä on aivan liian mutkikasta. Ne, jotka huolehtivat hankkeista, jotka joutuvat tekemään jotakin, jotta saadaan aikaan tuloksia, Siis jos tässä ei tapahdu muutoksia tulevalla kaudella, me olemme yhä kauempana todellisuudesta ja kansalaisista. Ja se on jotakin sellaista, missä pitäisi tapahtua muutoksen, sillä meidän täytyy todella olla lähellä kansalaisia, meidän pitää olla käytännönläheisiä, meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisuja käytännön ongelmiin, jotka ovat olemassa todellisuudessa. Olen siis täysin yhtä mieltä kanssanne ja uskon, että meidän pitäisi tehdä läpikotainen, käydä läpikotainen keskustelu tästä asiasta. Sitten eräs asia, joka liittyy siihen, että me kaiken, kaikka, kaiken aikaa ää, meillä on eri, eri tavoitteita. Me, meillä on tällainen globaalistumisrahasto, johon taistelemme hankkeiden puolesta, joita siitä rahoitetaan, mutta – mutta tämä liittyy talouskriisiin. Mutta onko tarvetta hoitaa asiaa todellakin tällä tavalla Euroopan budjetissa? Kysymys on tietynlaisesta hallituksen interventiosta talouden alueella, siis se mitä me teemme tällä budjetilla. Tämän viimeisen keskustelun lopussa, joka käytiin parlamentissa, oli se, miten käyttää kohesiopolitiikkaa maajärjestysten yhteydessä – kyllähän näistä voidaan keskustella. Totta kai meidän pitää eh, pyrkiä sammuttamaan tulipalot, mutta onko budjetin, budjettisen se väline, jolla tätä voidaan näin tehdä? Minusta olemme menossa väärään suuntaan. Ja tästä syystä me olemme tietysti haluttomia, kun puhutaan yhdistelemisestä, että yhdistettäisiin eri rahastot ja ESIR, koska me emme näe mitään järkeä enää siinä, koska silloin kun esirotettiin käyttöön ja komissio selitti meille asiaa. Meille sanottiin, että, että kysymys olisi pelkästään yksityistä rahoituksesta, korkeariksista hankkeista. Ja nyt meillä on sitten yhteydet kohesiopolitiikkaan. Tähän päädyttiin viime kädessä. Minä en oikein ymmärrä, miten tämä tapahtui. Minä olen budjettiasiantuntija, koska Kroatiassa minä 15 vuotta työskentelin valtiovarainministeriössä ja käsittelin budjettikysymyksiä ja myöskin kohesiopolitiikkaa. Kiitos. Eh, Varmastikin asiantuntijat pystyvät vastaamaan näihin huolenaiheisiin. Nyt annan puheenvuoron kollega Van Nistelroille. Thank you, thank you very much for... Kiitos. Minä saatoin kuunnella osan näistä esityksistä ja minulla on täällä nämä paperit näistä. Olen myönteinen, olen alankomaalainen Meillä on hyvin kehittynyt suunnittelun tapa. Me olemme hyvin pitkälti teollistuneita. Meillä on pitkälti teollistuneita yrityksen alueella. Tilanne on erilainen kuin Pohjois-Ranskassa. Me voimme selviytyä tästä, mutta jos mennään vaikka Bulgariaan tai Romanian tilanne, joka on toisen näköinen, ei voi olla näitä samoja vaatimuksia. Ja jos on vaatimuksia, meidän pitäisi katsoa sitten, mitä eroja on eri Euroopan alueiden välillä. Ja yksi suurimmista suurimmista mm, eh, asioista tässä takana on alueellinen ulottuvuus. Ei voi olla niin, että Esir nyt eh, ilman mitään yhteyttä valitsee tällaiset parhaat palat eri alueilla. Tarvitaan pitkän tähtäyksen investointisuunnitelmaa, tarvitaan suunnittelua, koska tarvitaan ihmisiä, jotka ovat asiantuntijoita niissä asioissa, joihin halutaan syvällisesti perehtyä. Uusi teollinen vallankumous ei toimi, jos ei ole ihmisiä. Joten tällainen integroitu horisontaalinen suunnittelu kaupungeissa ja alueilla, joka luo perustan tälle uudelle hyvinvoinnin luomiselle. Me olemme puhuneet tästä omnibusista ja monista muista asioista, mutta yksi asia on se, että me sanoimme ei Euroopan komissiolle, että ei ole tarvetta viedä rahaa jäsenvaltioilta takaisin investointipankkiin. Pitää luottaa jäsenvaltioihin, Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuus silloin, kun se on mahdollista ja kun on tarvetta käyttää tällaisia välineitä, jossa jaetaan tätä riskejä enemmän, jossa on mukana yksityistä pääomaa. Ja tätä apurahojen muodossa sitten taas muihin kohteisiin, kuten esimerkiksi sosiaalisiin kohteisiin, jossa ei voi olla tällaista eh, riskirahoitusta ja pitkän tähtäyksen investointeja. Tämä on siis räätälöityä. Jäsenvaltiolle pitää antaa mahdollisuus ja jäsenvaltiot voivat itse valita sen yhdessä, siis yhdessä kaupunkien kanssa tai yhdessä sidosryhmien kanssa eh, sen, mihin, miten toimitaan, jotta tehdään hajautettua politiikkaa, jotta voidaan katsoa, mitä välinettä käytetään, missä määrin käytetään tätä esirin tyyppistä välinettä. Jok. ei voida sanoa, että jokaisen maan pitää käyttää palaa omasta kakustaan esiriä. Ei, sen täytyy olla räätälöityä. Täytyy loppua tämän typerän keskustelun tällaisesta sekoittamisesta. Mitä me oikein tarkoitamme? tällä Euroopan, Euroopan sopimuksissa on tavoitteita, on olemassa kohesiopolitiikka ja esir saattaa auttaa joissakin asioissa, mutta tällainen sekoittaminen, siitä ei ole, se on järjetöntä. Täytyy puhua synergiasta. Joskus vie pitkään jonkin kehittäminen. Teollisuus tarvitsee vaikkapa kymmenen vuotta ennen kuin saadaan aikaan jotakin ja ihmiset ottavat riskejä. The time dimension is and the ja Tähän, tähän liittyy myöskin Euroopan monimuotoisuus. Jos me pyrimme tekemään kaikesta helpompaa ja yksinkertaisempaa, se ei ole niin helppoa. Eikä viime kädessä saisi olla sellaista tilannetta, että Euroopassa kaikki olisi samanlaista. Ei, ei se ole mahdollista. On nähtävissä, että jotkut maat ovat pitemmällä tällaisessa toiminnassa. Ne jo tekevät näitä asioita, ne, eivät ne edes tarvitse esiriä. Ei vaan esimerkiksi Alankomaissa. Mutta kun tämä nyt on keksitty, niin mekin käytämme sitä pääomamarkkinat voivat helposti selvitä ilman mitään esiriä. Mutta se on nyt olemassa. Mutta ei meidän pitäisi pakottaa kaikkia toimimaan samalla tavalla. Joten on tärkeää katsoa asioita pitkällä tähtäyksellä. Ja täällä puhuttiin tavoitteista vuoteen 2050. Minä olen erittäin iloinen, kun kuulen tämän, koska joku uskaltaa katsoa asioita pitkälle tulevaisuuteen. Näin pitäisi toimia. Ja jos joku haluaa reagoida tähän kommenttiin, niin tervetuloa vain. Euh, euh, Kiitos tästä puheenvuorosta ja tästä viimeisestä vastauksesta. Ehkä joku voi vielä jatkaa tästä. Hetkinen, hetkinen. Herra Manka ensiksi. Ďakujem, pán predseda možno si, keď, ak si pozrite projekty pre FC, tak sa stali také veci, že niektorá krajina... Nythän on tapahtunutkin niin, että yksi maa halusi rakentaa moottoritien ja 95 prosenttia investoimaan itse ja 5 prosenttia tuli sitten esiristä. siitä siis johtui tämä kolmikertainen vaikutus. Näin on tapahtunut myös Ranskassa, myös ilman esiriä Ranskassa oltaisiin voitu eristää rakennuksia, lämpö eristää siis. Kun puhuitte tästä rahoituksen sekoittamisesta, tai yhdistämisestä, niin meillähän on omnibuspaketissa tähän ratkaisuja. Regi-valiokunnassa olemme sanoneetkin, että jokainen maa ei välttämättä pysty käyttämään kaikkia kohesiovaroja. Ne varat, joita ei käytetä, eivät eräänny niiden välineiden takia, jotka, jotka me olemme mahdollistaneet. Me haluaisimme, että kyseinen jäsenvaltio voisi tehdä näillä yli jääneillä varoilla sen, mitä haluaa. Esirissähän on täysin selkeät säännöt. Nämä varat, ylimääräiset varat voitaisiin joskus siirtää myös Esirin rahoitukseen, mutta Esirin kohdalla halusimme alun perin, että Esiriä käytettäisiin vain silloin, kun on kyse sellaista hankkeesta, joita ei voi rahoittaa muilla varoilla. Emme halua, että ESIR rahoittaa muita on samoja hankkeita kuin muutkin rahoitusvälineet. ESIRillä pitää olla oma tarkoituksensa. Ja sitä on käytettävä muu, muulla, äh, muu, muulla tavalla kuin tällä hetkellä. Minäkin äh, haluaisin yhdenmukaisia tarkastuksia. Akkreditoitun tarkastuslaitoksen pitäisi tehdä yksi yhtenäinen tarkastus. Kyllä, mutta komissiolla pitäisi olla edelleen mahdollisuus epäilysten herätessä tehdä lisätarkastuksia. Tässä kaikki minulta, kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Jan Olbricht. Kiitos. Olen yhtä mieltä siitä, mitä herra Kölmen sanoi että me kuuntelemme hyvin mielenkiintoisia äh, esityksiä. Nämä eivät ole mitenkään jokapäiväisiä esityksiä. Nämä, näissä on hyvin konkreettisia elementtejä, joista täytyy keskustella tulevina päivinä ja tulevina kuukausina, koska meidän on keskusteltava uudesta monivuotista rahoituskehyksestä, meidän pitäisi keskustella uusista kohesiopolitiikan elementeistä. Minusta jotkin elementit ovat sellaisia, että ne hätkähdytyöt minua, niitä pitää ottaa esille keskustelussa. Ensinnäkin me emme voi edetä ilman luottamusta, mutta luotamme toisiimme, luotamme jäsenvaltioihin ja luotamme näihin loppuhyödyn saajiin, koska meidän täytyy luottaa, yksinkertaistaa ja valvoa. Mutta yksinkertaisella tavalla, ilman luottamusta me emme saa tätä tehdyksi. Mutta usein, usein on tilanne, että puolessa me sanomme, muissakin maissa sanotaan, että me haluamme saada kakun ja sitten samaan aikaan myöskin pitää sen ja syödä sen. Me haluamme kuitenkin yksinkertaisjärjestelmän ja haluamme tällaista suorituspohjaista budjetointia, mutta, mutta onko tämä pelkkä iskusana vai onko se jokin konkreettinen tekninen esitys? Jos on iskusana, hyvä on, mutta jos on konkreettinen ehdotus, niin epäilen, että olemme loukussa – Joten me olemme siis, eh, mitä Lambert sanoi, me, me puhumme tästä täydentävyydestä, synergiasta, integroidusta lähestymistavasta, mutta kun ajatellaan asiaa vakavasti, niin me olemme kuitenkin tällaista sekoittamista vasta, jos kaikki sekoitetaan kaikkeen, sitä seuraa loukku. Ihmiset menevät eri pääosastoille ja kaikki valvovat kaikkea. Siis ei tällaista sekoittamista. Mutta kun me tänään puhumme omnibusista, ei kysymys ole siitä, että me haluaisi tällaista yhteyttä esiriin. Omnibus on valmisteltu kuitenkin asioisten yksinkertaisemiseksi. En, se ei ole seuraavaa jaksoa varten, se on tätä kautta varten. Jos meillä nyt se on, niin me tarvitsemme selkeät säännöt suhteista eh, eri rahastojen ja esirin välillä. Se pitää tehdä nyt. Totta kai voimme sanoa, että no meitä on nyt kovin vähän väkeä täällä salissa tällä hetkellä, mutta kun kuuntelee eri komission edustajia, ei, ei aluepolitiikan pääosastolta, mutta kun me kuuntelemme heitä, heillä on selkeä tavoite, ottakaa rahat kohesiosta. Se on täysin selvää. Me en rupea tässä nyt kertomaan, puhumaan nimistä, mutta näin he tekevät, koska se on hyvä rahan lähde, ja sitä rahaa ei käytetä. Ja kun rahaa ei kerran käytä, niin kenties sitä voidaan sitten käyttää esiriin ja käyttää sitä eri tavalla, mutta ei se ole ajatus, joka tässä on esirin takana. Täydentävyys kyllä, mutta ja on tietysti hyvä, että puhutaan siitä, että asiat voidaan hoitaa yhdellä luukulla. Jos haluaa tehdä jotakin, minkälaista rahastosta ja mistä minä voin ottaa varoja, mutta se mitä me tällä hetkellä teemme on se, että me vain jatkamme tällaista äh, sektorikohtaista ajattelua. No, mitä tästä keskustella voi nyt sitten oppia, on luottamus. Ja sitten pitää yksinkertaista järjestelmää lähtien kuitenkin liikkeelle luottamuksesta, että luotetaan kumppaniin. Jos me emme luota suuriin kumppaneihin ja me yksinkertaistamme asioita, se on pelkkä valhe. Se ei ole mahdollista. Ja toiseksi, se, että ei sekoiteta näitä eri äh, asioita keskenään, vaan että puhutaan täydentävyydestä. Se on asia, mitä se pitäisi pohtia vakavasti. Ja vastaus Esirin osalta on se, että tehdään se täydentävä, mutta ei kuitenkaan tuhota yhtä politiikkaa toisella. Ei ole sunkaan sattumaa se, että olemme kaksi vuotta käsitteleet kohdistuspolitiikan järjestelmää. Tämän valikauden alussa tuli Esir. Ja järjestelmä oli valmiina. Lambert oli esittelijänä yleisasetuksia koski kohdistuspolitiikkaa ja minä olin alukehitystämisrahaston osalta esittelin. Ja sitten me saimme aivan uusia välineitä, jotka tulivat tähän järjestelmään. Joten kysymys kuuluu, miten nämä saadaan toimimaan yhdessä. Tämä ei voi jatkua. Kyllä te tiedätte tämän oikein hyvin, mutta meidän pitää olla varovaisia, koska edelleenkin meillä on vuodet 2017, 2018 ja 2019. Meidän pitää tehdä jotakin nyt. Tämä pitää tehdä kaikille selväksi ei, minusta tämä on hyvin mielenkiintoista, hyvin hedelmällistä meidän kannaltamme, että voimme pyrkiä muuttamaan tämän analyysin konkretiaksi, ei miksikään ideologiaksi. Äh, Kiitos paljon kaikille kollegoille. Ovatko kaikki käyttäneet puheenvuoron, jotka halusivat, onko muita kysymyksiä? Hyvä. Nyt haluaisin antaa alustajille mahdollisuuden vastata näihin puheenvuoroihin. Ehkä aloitan vastapäisessä järjestyksessä, eli viimeisestä, herra Vatri, jos hän haluaa jotakin sanoa, ja sen jälkeen herra Nunes Ferrer. Ja sen jälkeen Tsekin edustaja ja sitten komission edustaja, herra Vatri. Anteeksi, sukunimi on siis Vatri eikä Vatra. Me paikan päällä, kun käsittelemme yritysten hankkeita, me näemme, että yrittäjillä on joskus vaikeuksia löytää oikeat kanavat, saada yhteyksiä ja saada EU-rahoitusta. Eli voitaisiin saada, saada suoraakin rahoitusta. No minä en sitten tunne EUn rahoitusta sen tarkemmin, joten tässä kaikki kommentit minulta tänään. Kiitos herra Vatrille. Seuraavaksi Nunes Ferrer. Kiitoksia. Muutama pikkuinen huomio tässä vielä minultakin. Ensinnäkin tähdellistä on välttää tätä yksinkertaistamista, joka johtaa monimutkaistamiseen. Yksinkertaistamisen korkean tason työryhmä sanoi, että kaksi kolmasosaa virhe tasosta. Tätä on monella tavalla tilintarkastustuomioistuimessa <laughs> tulkittu, mutta siis kaksi kolmasosaa virheistä tulee sääntöjen väärin tulkinnasta eikä siitä, että ei haluta toimia oikein. Ja joskus on sääntöjä, joilla muutetaan alkuperäisiä sääntöjä ja niin edelleen. Tämä on yksi näistä asioista, joka on hyvin haitallista. Toinen seikka, jonka haluaisin tuoda esille näiden hankaluuksien osalta, on se, että minä työskentelin tutkimusbudjetin kanssa ja luin tilintarkastustuomioistuimen kertomusta horisontti 2020 ja siinä sanottiin, että jotkut toimielimet eivät voi tarkistaa tarkkoja henkilöiden määrää, jotka ovat työssä tutkimuksessa on no huomaa, että tilintarkastustuomioistuimessa ei ole henkilöitä, jotka olisivat ikinä työskennelleet jossain tutkimusprojektissa. Ja he halusivat tietää, kuinka monta tuntia kyseiset henkilöt työskentelivät missäkin hankkeessa. Jos on jonkinlainen hankkeen tulos, tavoite, niin sitten pitää tarkistaa se, että onko tulos saavutettu. Ensin kilpaillaan hankkeen hinnan kanssa, esitetään hankeilmoitus ja sitten sanotaan, että mikä teidän hintanne on. Se, miten aikaa käytetään tässä, niin sehän nyt on yksi ja sama asia. Mutta sitten pitää kuitenkin täyttää koko ajan myös Ja Sama pätee myös innovaatiohankkeisiin. Siellä pitää olla riskejä, epävarmuuksia. Sitten joku tarkistaa, että onko nämä työtuntiluettelot velvoitteiden mukaisesti täytetty. Eihän täällä ole mitään realiteetteja ympärillään. Ei tilintarkastuksella ole mitään tekemistä tämän realiteetin kanssa, mitä ihmiset todella tekevät tehdessään töitä. Onko saavutettu sovittu tavoite? Ei. Sitten ei makseta. Jos on saavutettu, niin se maksetaan. Ei tehdä tästä pelkkää painoa painajaista. Tilintarkastustuomioistuin sanoo, että näiden henkilöiden, jotka ovat hankkeessa, heidän työntekoon täytyy pystyä paremmin kontrolloimaan. No, tämä on tämä ongelma. Luodaan tällaista fiktiivistä työtä fiktiivisille henkilöille täyttämään fiktiivisiä työaikaluetteloita. Ja loppujen lopuksi tärkeintä on se, että itse työ tehdään. Tämä on vain yksi monista ehdot, esimerkkeistä. Ja sitten tulee tietysti virheitä ja virhetaso nousee ja Tästä kaikesta tulee suuri soppa, koska jotkut tutkijat, jotka ovat onnistuneet jotain keksimään, ovat unohtaneet omat työaika taulukkonsa täyttää. My side. Minultakin muutama huomio vielä. Itse asiassa minä nyt hieman tässä keskustelun kuluessa olen eksynyt esirmaailmassa. Ajatus meillekään ei tässä, tämän takana oleva ajatus ei ole hirvittävän selvä. tässä, jos pelkästään aikaa ajatellaan, niin ei saada hyviä tuloksia. Me haluaisimme hyvin yksityiskohtaisen arvio siitä, mitä esirillä halutaan, ja sitten meidän täytyy tähän reagoida. Onko kysymys sellainen, tai onko kannattavaa jatkaa tämän asian osalta? Tähän liittyvät muutkin välineet, ei pelkästään esir. Koska säännönmukainen kysymys tulevaisuuden puitteiston luomisessa on se, että miksi meillä on näin paljon erilaisia välineitä ja niin paljon erilaisia sääntöjä, kun näillä välineillä kuitenkin on aika vähän saavutettavaa. Kun ajatellaan vaikka kohesiopolitiikkaa, siinä on aivan valtavasti erilaisia sääntöjä. Vaatimukset ja säännöt eroavat paljon rahastojen välillä, mutta temaattisesti ne, ne saattavat olla hyvinkin samanlaisia. Esimerkiksi nuorten työllisyysaloite. Tätä tuetaan nyt myös kohesiopolitiikasta. Joten kenties tässä nyt pitäisi hieman nyt pohdiskella ja keskustella asiasta. Jos yksinkertaistaminen ei tarkoita myös monimutkaistamista. Meillä pitäisi olla selkeät rahoituslähteet tässä. Tämä liittyy myös synergiaan ja ohjauksen määritelmään, koska määritelmässä sanotaan, että jos keskitetysti hallinnoitujen, hallinnon, hallinnoidut hankkeet eivät, ne menestyvät, niitä pitäisi hallinnoida sitten e, Tämä tuo synergiaa. Siis Synergiassa kysymys on siitä, että otetaan rahaa sieltä ja täältä ja yhdistetään nämä rahat. Ei tämä määritelmä siis ole oikeastaan synergian määritelmä. Sitten puhutaan kuitenkin siitä, mitä synergia on, mitä, määrit, mitä täydentävyys on. Ja jos näitä määritelmiä ei ole, niin olemme aika hukassa. Kohesiopolitiikka on sellaista, joka kyllä tuo tuloksia. Se ei tietysti ole mitenkään ilmiselvää nyt, koska edistys on hidasta, mutta tässä on erilaisia sääntöjä ja vaatimuksia ja monimutkaisuuksia jollakin alueella niin ähm, meidän pitäisi arvioida näitä ongelmia ja yksinkertaistaa tätä, niin kuin mainitsenkin omassa esityksessäni. Tämä on kaikista näkyvintä politiikkaa kansalaisten silmissä. Joten mielestäni tämä on aivan tähdellinen asia. Meidän täytyy siis yksinkertaistaa ja vähentää näitä välineitä ja todella vahvasti keskittyä tuloksiin. Ja mitä virheisiin tulee, jos kohesiopolitiikassa on virheitä ja näitä verrataan sitten varojen suuruuteen, niin ei tässä nyt kovin asio, suuresta asiasta ole kysymys. Tämä on asia, josta me voimme kyllä oppia, mutta aina ja joka hetki tämä aiheutuu liian monimutkaisesta ja valtaisesta hallintojärjestelmästä, koska sen syövereihin vain katoaa. Määräykset ovat sellaisia, että niihin tarvitaan vaikka miten paljon selityksiä ja tässä on niin paljon ihmisiä keskustelemassa näistä, että tämä johtaa yhä suurempaan monimutkaisuuteen. Meidän täytyy oppia tästä kaikesta. Kiitos. Ja sitten viimeiseksi herra von Breska komissiosta. Thank you. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi palata esittelijään, herra Fernandesiin, ja hänen kysymyksiinsä ja ehdotuksiinsa. Todellakin näissä kumppanuussopimuksissa jäsenvaltiot ovat myös ilmaiseet, että aikovat käyttää rakennerahastojen puitteissa rahoitusvälineitä. Meillä on siis 24 jäsenvaltiota, jotka suunnittelevat 20 miljardin käyttöä, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin ennen – Tämä on siis suuntaan ollaan menemässä, mutta se merkitsee sitä, että yli 300 miljardia annetaan edelleenkin tukena, joten tämä on syytä pitää mielessä mittasuhteita ajatellen. Sitten on kysymys kansallisista, jos alueellisista välineistä, joitakin käsitellään, hallinnoidaan kansallisesti, joitakin hallinnoi. Investointipankki on olemassa hyvin erilaisia, välineitä. sanottu, niin tämän, niin voimme palata tähän asiaan, koska se mainittiin useaan otteeseen. Mitä tulee esiriin ja eri rahastojen yhdistämiseen Omnibusissa? Vielä kerran se, mitä me olemme ehdottaneet, on, että on yhdistelmä artiklan 39 mukaan, joka merkitsee sitä, että rahat jäävät kohesiopolitiikkaan, eivät ne katoa kohesiopolitiikasta. Kysymys on yhdistämisestä, jossa on kysymys esiristä ja eri rahastojen yhdistämisestä, ja tämä on vaihtoehto. Mikä se valtio ole velvollinen tekemään näin? Ei ole pakko yhdistää näitä kahta. Ja kuten sanottu, rahat jäävät kohesiopolitiikkaan. Miksi tässä on järkeä? En nyt puhu siitä, mitä esiin merkitsee, siis eh, investointipankin 3A-luokitus Monilla jäsenvaltioilla alueilla on niin paljon erilaisia tarpeita, että yksin rakennerahastojen varoilla ei näitä tarpeita voida kattaa. Jos on mahdollisuus yhdistää kaksi rahastoa, lisätä kokonaisvaikutusta, sillä asetushan asetuksessa määritellään, että silloin kun eri rahastot ja e, esir, e, yhdistetään, merkitsee sitä, että, e, että Äh, kun käytätte rakennastoja, niin silloin yhtä euroa kohti pitää tulla neljä, raha, neljä euroa muista lähteistä, eli tämä lisää vaikutusta. Joten, kuten sanoin, olemassa tiettyjä takuita jäsenvaltioilta, jos jäsenvaltiot haluavat tehdä näin, se me eivät ole velvollisia tekemään näin, niillä pitäisi olla myöskin mahdollisuus siihen. Ja lopuksi vielä joissakin tapauksissa, ajattelen tässä vähiten kehittyneitä jäsenvaltioita, voimme nähdä, että rahoitusvälineiden luominen ja ehdoista keskustelu pankkiskitorin kanssa on hyvin mutkikasta julkiselle hallinnolle. Ja se, että tähän vedetään mukaan investointipankki, jolla on asiantuntemusta ja kokemusta, ei ole välttämättä huono asia, koska on kaksi vaihtoehtoa, joko ei rahoitusvälineitä, koska hallinto ei pysty panemaan näitä toimeen, tai yhdessä Euroopan investointipankin kanssa. Ja ainakin siirtymävaiheen ajan olisi järkeä sanoa, että teemme sen yhdessä investointipankin kanssa käyttäen esiriä, joten on hyötyä myös niille, jotka katsovat asioita kohesiopolitiikan kannalta. Joten kysymys ei ole pelkästään siitä, että autetaan investointipankkia eh, säilyttämään kolme A-luokituksensa. Sitten tämä toinen kommentti, tämä N plus kolme sääntö. Mitä voidaan tehdä sen osalta? Nykyohjelmakaudella emme voi tehdä yhtään mitään. Ollaan realisteja. Jos komissio tekisi esityksen nyt, jäsenvaltiot luultavasti eivät hyväksyisi sitä, koska se oli niin etujen mukaista. Miksi ne saisivat, että ne kädet sidotaan niin, että siirryttäisiin näin kolmesta N plus kahteen, joka olisi rajoittavampi. Joten Ainoa mitä voimme tehdä on nyt, että voimme vain seurata tarkkaan tilannetta ja antaa tukea, jos sille on tarvetta, jos me näemme, että on hallinnointiongelmia, jotka johtavat titaaseen toimeenpanoon. Kuten mainitsin aiemmin, me toivomme nyt lähtien liikkeelle hyvä, hankkeiden hyväksyntänumeroista, me tämän mainitsi kollega Tsekin tasavallasta, että tämän luvun tulisi pian näkyä suurempana varojen käyttönä, joka näkyisi myös Brysselissä kun kyllä on varoista on EUn budjetista, me luottavaisin sen suhteen, että vuonna 2017 pystymme täyttämään odotukset, jotka esittelimme teille, kun me puhumme budjetin toimeenpanosta, joten tulemme nyt vauhdittamaan tätä ja odottamaan nopeampaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan saavuttaa tavoite. tai en usko, että sääntöä voidaan muuttaa tältä ohjelmakaudelta, mutta vuoden 2020 jälkeen tämä varmaan asioista voidaan keskustella. Minusta Tämä oli suuri virhe henkilökohtaisesti todettuna, että oli tämä M plus 3, mutta se on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Two words on the first one on... Sitten vielä kaksi asiaa. Tämä, eh, tämä eh, tuloksen pohjautuva toiminta. Omnibusissakin on se, että jälleen kerran on mahdollista siirtyä järjestelmään, joka perustuu ennen kaikkea, tai enemmän tai vähemmän perustuu tulokseen. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että pitää sopia etukäteen tavoitteista, joiden pohjalta maksu tapahtuu viime kädessä, joten maksetaan tiettyjen saavutusten pohjalta, mutta on kaksi asiaa. Ensinnäkin jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan innokkaita, koska niin pitkään kuin saa korvauksen kustannusten pohjalta, voi olla varma siitä, että saa rahat takaisin, mutta tekee, jos ei saavutakaan tulostavoitetta, josta on sovittu, esimerkiksi vaikkapa energiansäästöstä tai mistä jostakin vastaavasta, koska on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat asiaan, joten silloin ei saakaan korvausta komissiolta. Joten en äh, ainakaan tulevaisuutta ajatellen usko, että laajassa mitassa siirtyisimme järjestelmään, joka siirtäisi rahoituksen äh, realisten kustannusten korvaamisesta äh, tulokseen perustuvaan korvauksia. Se voidaan kenties tietyillä sektoreilla ja tiettyjen maiden tapauksessa, mutta en näkisi sitä koko kohesiopolitiikan alueella. Ja jos vaikkapa rakennetaan tie, tiedetään täsmälleen, että, että kun kaikki pitää kilpailuttaa, niin voi tietää, mitä kustannukset ovat. Ja epäilen, olisiko yksikään jäsenvaltio valmis sanomaan, komissio maksaa tietyn summan tietystä matkasta tietä. Jos en saa aikaan 100 kilometriä tietä, niin en saa tätä rahaa, koska me, meillä on tällainen alkuarvio. Jossakin vaiheessa sitten kustannukset eivät ole aina hallinnassa ja tilanne on se, että kustannukset kasvavat, joten tämä on turvallisempaa, jos periaatteena on se, että saa korvauksen todellisten laskujen perusteella. Joten tämä on mielenkiintoinen malli. Me tulemme katsomaan, voidaanko sitä kehittää edelleen niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat siitä kiinnostuneet ja jotka haluavat panna sitä toimeen kenties ensimmäisessä vaiheessa jonkinlaisena kokeiluna, mutta sitten voidaan katsoa, voidaanko, löytääkö se lisää suosiota, mutta en usko, että se tulee välttämättä olemaan tulevaisuuden järjestelmä. En usko siihen. Ja sitten lopuksi tämä monimutkaisuus, on luottamuksen puutetta eri tasoilla. Se, että meillä on niin paljon tällaisia ohjaavia tiedotteita, se ei johdu siitä, että komissio olisi hullu ja haluaisi tuottaa näitä, vaan siksi, että jäsenvaltiot pyytävät näitä. Ne haluavat olla varmoja siitä, että jos teidän tarkastajat tulevat kolmen vuoden kuluttua, emme törmää ongelmiin. Voiten voisiko komissio valmistella tällaisen ohjaus, eh, ohjauspaperin, jonka pohjalta tiedä, miten panemme toimeen tietyn eh, lainsäädännön määräyksen, että voimme olla varmoja asiasta. Tämä siis heijastelee luottamuksen puutetta eri toimijoiden kesken. Eli jäsenvaltiot eivät luota meihin, <clears throat> emmekä me, mekään varmaan luota heihin. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy pohtia asiaa uudestaan. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että on liikaa päällekkäisyyttä eri rahastojen välillä. Ajattelen nyt pelkästään eri rahastoja ja esiriävätle myöskin verkkojen Eurooppaa. Ne, tämä ei ole täysin ymmärrettävää. Me teemme saman tilanteen myös, samaa myöskin maaseudun kehittämisrahaston osalta silloin, kun kysymys laajakaistoista maaseudulla voidaan käyttää rakennerahastoja, voidaan käyttää maaseudun kehittämisrahoja. rahoja. Pitäisi rationalisoida asioita tulevaisuutta ajatellen niin, että olisi enemmän täydentävyyttä, enemmän selkeitä rajavetoja, siitä ole epäilystäkään että siirryttäisiin yhteen äh, säännöstöön, se olisi varmasti asia, äh, joka oli hyvä, mutta tämä on helpommin sanottu kuin tehty, koska jos vaikka ajatellaan valtion äh, tukia, heti kun siirrytään keskitetysti hallinnoituihin välineisiin, silloin on kysymys jäsenvaltion valtiotuen sääntöjen ottamista, mutta heti kun maksetaan rahaa samalle hankkeelle jäsenvaltion kautta, mikä merkitsee siis rakennerahaston kautta se menee silloin jäsenvaltion kautta ja on silloin valtion apua, joka pitää valvoa ja joka pitää myöskin katsoa, onko noudattu sääntöjä. Tämä johtaa hyvin kummalliseen tilanteeseen, että jos vaikka horisontti 2020 puitteissa meillä on hanke, eikö ole riittävästi varoja horisontti 2020 korvauksiin, silloin me voimme sanoa, että otamme hoitaaksemme tämän ja silloin hyödyn saajahankkeesta – itse asiassa pitäisi olla yhden tekevää, mistä rahat tulevat samaan hankkeeseen. Jos tulevat rakennerahastosta, merkitsee se valtion kautta pitää valvoa, onko kysymys siitä, että se on valtionapusääntöjen mukaista. Kysymys aivan samasta hankkeesta. Mutta tämä on siis asia, joka menee pitemmälle kuin kohesiopolitiikka. Se on asia, joka, jota pitäisi katsoa eh, myöskin sen takalta, että siihen liittyy sopim- perustamisomaksi liittyviä velvoitteita, mutta että voiko olla yhtenäiset toimintamahdollisuudet keskitystä hallinnoinnulle ja yhteishallinnoidulle välineille. Ja lopuksi, ei suinkaan vähäisimpänä asiana, komissio ei missään tapauksessa pysty yksin tekemään näitä muutoksia. On jo mainittu, että monissa asioissa me luotamme Euroopan parlamenttiin, luotamme tilintarkastustuomioistuimeen ja yksi asia on se, että olemme siirtyneet tähän yhden tilintarkastuksen periaatteeseen, eli tänne, tässä vuodesta lähtien tilintarkastustuomioistuimen vastuuvapaus vuosikertomuksessaan, joka liittyy budjetin toteutumiseen, sen mitä sen pitää voida luottaa meidän työhön, meidän pitää voida luottaa jäsenvaltioiden työhön. Se merkitsee sitten sitä, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, mikä on virhetaso. Ja virhet Tämä voi tehdä vain vuosittaiselta, vuosittaisella perustalla, jos tekee tilintarkastuksen, joka koskee operaatioita, koska vain silloin tietää sen, onko järjestelmä toiminut vai ei. Se merkitsee sitä, että jos nyt ajattelemme yksinkertaistamista, jos me haluamme päästä eroon eri valvonnan kerroksista, meillä on kolme kerrosta, meidän on tämä jäsenvaltioiden tarkastustilintarkastusjärjestelmä, siis kansallinen, äh, kansainvälinen, kansallinen tarkastusviranomainen valvoo tätä järjestelmää. Sitten on nämä vaikutustyöstä koskevat operaatioita ja sitten on myöskin äh, riskejä, niitä tiettyjä riskityyppisiä investointeja äh, tarkastetaan, tarkastetaan erikseen, mutta jos me poistamme yhden näistä kolmesta keskittymme esimerkiksi pelkästään järjestelmiin ja riskeihin ja lakkaamme, lopetamme operaatioiden äh, tarkastuksen, silloin ei ole enää virhetasoa. Silloin pitää katsoa, miten tilastustuomioistuin ja kenties parlamentin purmentivalintavaliokunta olisivat halukkaita valmiita hyväksymään sellaisen tilanteen, että ei vuosittaisella pohjalla <clears throat> pysyvästi enää sanoa, mikä, mikä on epäsäännöllisyyksien suhde tietyllä kohesiopolitiikan alueella. Mitä haluaisin siis sanoa on se, että vaikkapa komissio ajattelisi tiettyjä asioiden muuttamista, me tarvitsemme parlamentin tukea, tarvitsemme tilintostumistumen tukea ja tarvitsemme selvästikin myös jäsenvaltioiden tukea. Ei voi olla niitä komissio vain tekee esityksiä ja ongelma ratkaistaan tavalla tai toisella, koska tämä asia pitää hoitaa yhdessä. Ja päätänkin tähän. Kiitos. Äh, merci, monsieur. Kiitos, herra von Breska. Olemme saaneet nyt tämän kuulemistilaisuuden päätökseen ja annan puheenvuoron esittelijä Fernandesille loppupuheenvuoron varten. Kiitokset, kiitokset puheenjohtajallemme. Kiitokset sihteeristölle ja kaikille niille, jotka ovat auttaneet tämän kuulemistilaisuuden toteuttamisessa. Ja lämmin kiitos myös asiantuntijoille. Tämä keskustelu oli erittäin tärkeä ja osoittaa sen, että tätä keskustelua todella tarvittiin. Meillä kaikilla on omat epäilyksemme. Tämä voidaan varmaan todeta. Toivon, että komissio luottaa parlamenttiin ja parlamentin täytyy yhtä lailla luottaa komissioon. Myös jäsenvaltioiden pitäisi jäsenvaltioihin pitäisi pystyä luottamaan ja jäsenvaltioiden keskenään pitäisi pystyä luottamaan toisiinsa. Tällä hetkellä elämme erittäin tärkeitä aikoja. Keskustelemme ESIR 2-hankkeesta. Äänestämme pian asiasta. Me ryhdymme puhumaan myös seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä. Toivottavasti me onnistumme yksinkertaistamaan – sen sijaan, että joka joka kerta kun otetaan joku asiakokonaisuus käsiin, tavoitteena on yksinkertaistaa sitä, mutta sitten loppujen lopuksihan kaikki monimutkaistuu. Tämä on erittäin tärkeää ja me tulemme jatkamaan keskustelua ja yritämme saada johtopäätöksiä aikaiseksi. Tiedän, että kansalaiset tarvitsevat rahoitusta, kasvua, samoin kuin Euroopan unioni ja luottamuskin on avainsana. Kiitän teitä kaikkia. Uh, merci, monsieur Fernandez. Donc, il me reste... Kiitos, herra Fernandez. Päätänkin tämän kokouksen ja kiitän jälleen kerran asiantuntijoita, jotka ovat alustaneet tätä keskustelua. Ne kollegat, jotka osallistuvat tähän kiitoksiin, heitäkin haluaisin kiittää. En ole varma, saimmeko lopullisia vastauksia tänään, mutta ainakin olemme esittäneet hyviä kysymyksiä. Pitää jatkaa niiden käsittelyä, jotta voimme löytää ratkaisuja, jotka lisäävät luottamusta. Haluaisin vielä tiedottaa teille, että seuraava kokous pidetään 11. toukokuuta. En puhu tässä nyt asiantuntijoille, vaan parlamentin jäsenille. Kiitos kaikille. Onko muita asioita? Ei, kiitos. So you're Oh, yeah, yeah.